So, darf alle herzlich No niin, tervetuloa. Jatkamme kokoustamme. Mä käytän äidinkieltäni ja toivotan tervetulleeksi kaikki aiheesta kiinnostuneet henkilöt. Niin, yhteinen Eurooppa, unionin koulutus, ammattikoulutus, nuoriso- ja urheiluohjelma on se, josta lähdemme nyt täällä keskustelemaan. Ja ensimmäistä kertaa keskustelemme virallisesti tässä komission ehdotuksesta. Ja tämä ohjelma on suunniteltu vuosille 2014-2020. Me olemme valitettavasti jo havainneet, että aikaisemmat koulutus, nuoriso- ja urheiluohjelmat ympätään saman otsakkeen alle, eli Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci ja Grundvik, korkeakoulutusalan yhteistyöohjelma Erasmus Mundus Tempus ja EUn ja kolmansien maiden väliset kahdenkeskiset sopimukset, ja nuorisosopimus, ja myöskin Jean Monnet-toimet sekä urheilu ovat siis samassa nipussa. Minä tulen alustamaan keskustelua ja heinäkuussa käymme vielä yksityiskohtaista keskustelua aiheesta, erityisesti teknisistä ja hallinnollisista puolista. Ne ovat tärkeitä tekijöitä. Ja syyskuussa tulen vielä uudemman kerran esittelemään tämän tekstin ja sitten marraskuussa hyväksymme sen. Me emme tiedä vielä, mikä on kokonaisbudjetti, joten tulemme esittelemään vain ja ainoastaan prosenttilukuja ja nähtäväksi nämä, mitä ensi vuoden alussa tulevan pitää. Lifelong Learningin seuraantaohjelma on monivuotinen se on seitsemänvuotinen, siitä tulemme nyt keskustelemaan. Se kuvastaa hiukan 2020-strategian mukaista painopisteytystä ja avainlippu hanke ratkaisumalle, jonka komissio on ehdottanut, ja yksi viidestä tavoitteista on se, että koulun keskeyttäjien määrä laskisi alle 10 prosentin rajan, ja nuorista korkeakoulutuksen saaneista ja muista vastaavanlaisista koulutus tavoitteista saavutteista pitäisi nostaa entisestään. Ja komissio on varannut tähän toimintaan suuremman summan, niin ei se nyt paljon tietenkään ole, kun lähtökohta on aika marginaalinen, mutta komissio ehdottaa 70 prosentin kasvua entiseen verrattuna, ja tämä on mielestämme hyvä asia. Mutta mitä tulee keskipitkän ajan suunnitteluun, niin pitää tietenkin kaikkien ymmärtää, että ilman koulutusta ei saada mitään aikaiseksi, joten jos on aika vähäisistä resursseista lähdetty liikkeelle, niin silloin 70 prosentin kasvu on sentään jotain. Ja jos katsotaan ra- rakennerahastopuolta, niin siihen verrattuna meidän pottimme on marginaalinen ja tästäpä syystä sitä tulisi kasvattaa, varsinkin kun tiedämme, kuinka kunnianhimoisista tavoitteista on kyse. Mitä tulee muutoksiin lifelong learningin osalta on se, että uusi ohjelma kattaa kaikki koulutus- ja nuoriso-ohjelmat, jotka jo tuli tuossa äsken lueteltua, korkeakoulukoulutus, Erasmus, kouluohjelma, Erasmus, Leonardo da Vinci Grundvik ja yhteistyö kolmansien maiden kanssa yliopistoalalla, kuten Erasmus Mundus ja Tempus ja muutkin EUn ja kolmansien maiden väliset kahdenkeskiset sopimukset ja sitten vielä Youth in Action-ohjelma ja sitten tähän tulee vielä mukana Jean Monnet sekä urheiluosiot. Yksi toinen suuri muutos on tämä komission ehdotuksen rakennelma. Komissio pyrkii hakemaan tasapainoa harmonisoinnin ja tasapaino joustavuuden välille, eli hallinto, hallintotoimintaa rationalisoidaan ja yksinkertaistetaan. Nyt lähdetään liikkeelle kolmesta toimenpidemallista. Ensinnäkin henkilöiden liikkuvuus, toisaalta yhteistyö innovoinnin ja parhaiden käytänteiden vahvistamiseksi ja kolmanneksi poliittisten uudistusten tukeminen. Yksinkertaistaminen sinänsä on hyvä asia, sitähän me aina perään kuulutamme, erityisesti silloin kun hakemusvaihe on käynnissä. Niin se kuitenkin tarkoittaa sitä, että koulutuksen ja nuorison osalta nämä ohjelmat ovat vielä aika lailla epämääräisiä. Erityisesti kun katsotaan nuoriso-osiota, niin sen suhteen ei tässä vaiheessa voida sanoa vielä kovinkaan paljon. Eli kun katsotaan tätä nuoriso-osiota, niin tässä ei puhuta omassa artiklassa tai osiossa tästä nuorisokysymyksestä, joten meidän täytyy varmistaa, että nuoriso-ohjelmat saavat riittävästi rahoitusta osakseen, eli että nämä kohdennetut välineet todellakin saavat riittävästi rahoitusta asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos omaa otsaketta ei ole olemassa, niin silti nuoriso tarvitsee ohjelmaan oman otsakkeensa ja oman budjettinsa. Ja täytyy myöskin tarkkaan määritellä, minkälaisia toimenpiteitä tuetaan budjetista. Tietenkin on selvää, että nuorisot omaavat työmarkkinoilla tarvittavia perustietoja ja taitoja, mutta kyse ei ole vain ainoastaan työmarkkinoista, vaan kyse on myöskin henkilökohtaisten taitojen ja tietojen kehittämisestä, kulttuurista ja yhteiskunnallisesta osallisuudesta. Tätä tulee tukea ja ne tulisi sitten myöskin mainita itse ohjelmassa. Sitten toinen seikka. Erasmus for All ei ole toimiva otsake. Yhteinen Erasmus liittyy läheisesti korkeakoulutukseen ja opiskelijoiden liikkuvuuteen. Ja kysehän on vain ainoastaan lyhennyksestä ja liittyy etäisesti Erasmukseen sinänsä. European Action Scheme for the Mobility of University Students. Siitähän on kyse. Me tunnemme Lifelong Learning-ohjelman, mutta se menee paljon pidemmälle kuin mitä Erasmus pitää sisällään. Elinikäiseen oppimiseen kuuluu myöskin peruskoulutus, ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus. Ja kaikkiin osa-alueisiin ei aina liity, eikä pitäisikään liittyä liikkuvuus. Mutta tässä täytyy huomioida myöskin alueellinen yhteistyö, eli koulut, kommunisregion puitteissa tekevät yhteistyötä. Viimeisen ohjelman aikana tehtiin erinomaista työtä. Sitten kumppanuus aikuiskoulutuksen osalta ja muillakin sektoreilla on tehty hyviä tuloksia. Joten me emme saa otsaketta pienentää tai lyhentää. Vaikka se on lyhyt ja ytimäkäs, niin silti se ei kerro kaikkea. Jopa tämä yhteinen Erasmus, jos tämä olisi kohdennettu vain yliopisto-opiskelijoille, niin se ei tarkoita kuitenkaan todellisuutta, koska ei ole olemassa yhteistä Erasmusta. Erasmus on vain ja ainoastaan äh, niin sanotusti rikkaiden etuoikeus, joten ehkäpä olisi paikallaan pitää kiinni tästä elinikäisen oppimisen otsakkeesta. Viisi, kuusi vuotta sitten komissio aloitti tämän ohjelman Lifelong Learning. Sen komissio keksi, emme me, ja me pidämme sitä hyvänä ehdotuksena, koska se kattoi kaikki alan aspektit. Joten minä todellakin toivon, että komission aikanaan esittämä ehdotus olisi nytkin pöydällä, sillä nyt yritetään verkottaa nämä eri alueet. Ja viisi vuotta sitten tämä verkottaminen olisi voitu hoitaa myöskin tämän elinikäisen oppimisen ohjelman sisällä. Ja sitten mitä tulee näihin brand names tuotemerkkeihin. Meidän pitää pitää niistä kiinni ja vahvistaa niitä entisestään. Ja tästäpä syystä nämä tuotemerkit ovat erittäin tärkeitä. Komenius-koulutuksen osalta, Erasmus korkeakoulutuksen osalta, ammattikoulutuksen osalta sitten Leonardo ja sitten meillä on vielä Youth in Action ja myöskin Grundvik aikuiskoulutuksen liittyen. Me tiedämme, että on olemassa jo toimivia verkostoja näiden ohjelmien osalta. Ne ovat jo olleet vuosikymmeniä käytössä ja myöskin eri järjestöjä käyttäjiä on ollut mukana tässä järjestelmässä ja ne ovat tottuneet näihin tuotemerkkeihin. Monet eivät toki tunne Komeniusta, mutta Erasmus on kaikille tuttu. Komenius on aivan vieras käsite. Mutta Comenius ei liitykään suoraan yksittäisiin opiskelijoihin, vaan kouluihin ja verkostoihin, jotka antavat mahdollisuuden Komeniuksen toteuttamiselle. Toinen on tilanne Erasmuksen osalta ja siksipä toivoisinkin, että harkittaisiin sellaista muutosta, että yhtäältä huomioidaan, mitä komissio ajaa takaa, että linkitetään eri osiot toisiinsa – mutta kuitenkin varmistetaan, että olemassa olevat tuotemerkit säilytettäisiin, vaikkakaan ne eivät ole kaikille aivan täysin tuttuja. Kyse on myöskin toimista. Ja mitä tulee tukikelpoisiin toimiin, niin niistä on vielä keskusteltava. Kun katsotaan komission ehdotusta, niin se on hyvin ylimalkainen, eli välttämättä siitä ei käy ilmi, mitä tukia mitä toimia tuettaisiin ja mitä ei. Me tarvitsemme enemmän näkyvyyttä ja enemmän tietoa, jotta ohjelmien käyttäjät tietävät, että he voivat saada tukea. Ja kuten edellisellä kerralla totesin, että näin tämä asia on, niin minulle sanottiin, että kyllä se siellä mainitaan, mutta en minä ole mikään sellainen henkilö, joka, joka joutuisi jatkuvasti etsimään tätä tietoa, vaan hän haluaa ensi lukemalta nähdä, että minkälaisissa ohjelmissa on minkälaistakin tukea äh, tarjolla. Eli tässä tarvitaan näkyvyyttä ja käyttäjäystävällisyyttä, eli että jokainen tunnistaa itsensä tästä ohjelmasta. Ja sitten tähän rakenteeseen. Meidän tulisi muuttaa komission ehdotusta rakenteesta siten, että koulutus, nuoriso ja urheilu eriytetään selkeällä tavalla. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että jokaiselle osa-alueelle varataan oma otsake ja ala. Eli yleinen koulutus ja jatkokoulutus ja sitten vielä nuoriso ja kolmanneksi urheilu. Mitä tulee yleiseen perus- ja ammatilliseen koulutukseen, niin niiden osalta käytettäisiin olemassa olevia tuotemerkkejä ja näihin ohjelmiin liittyviä tavoitteita. Kun katsotaan komission ehdotusta, niin sitä tulisi osittain säilyttää, eli että yhtäältä keskitytään kolmeen osa-alueeseen, eli henkilöiden liikkuvuuteen, yhteistyö innovoinnin ja parhaiden käytänteiden tukemiseksi sekä poliittisten uudistusten tukeminen. Eli seurattaisiin komission viitoittamalla tiellä, mutta mitä tulee toimiin yksi ja kaksi, niin ne pitäisi yks, yksityiskohtaisesti määritellä eri osa-alueiden osalta, jotta tiedetään, mitä ollaan tekemässä. Esimerkiksi yksittäisten henkilöiden oppimiskyvyn tehostaminen. Se, siinä pitäisi sanoa, että Erasmus, eli korkeakoulutus, korkeakoulutuksen osalta sekä opiskelijoiden että koulutettavien toimintamahdollisuuksia tehostetaan. Ja sitten mitä tulee innovoinnin ja parhaiden käytänteiden tukemiseen, niin sen osalta pitäisi tarkentaa, että Komeniuksen tiimoilta tuetaan juuri koulujen välisiä yhteistyöhankkeita, jotta voidaan tehostaa juuri opiskelijoiden ja opettajien yhteistyötä. Ja sitten vanha tuttu Kominis Regio-ohjelma ja Grundvik aikuiskoulutuksen osalta. Täällä ei pitäisi viitata vain ainoastaan verkost, verkottautumiseen, mutta nekin pitäisi mainita. Eli mitä tulee toimiin yksi ja kaksi, liikkuvuus ja yhteistyö, niin niiden osalta todellakin meidän tulisi määritellä määritellä ja kuvailla tarkkaan ja selkeäsanaisesti, mihin pyritään, ja siihen me kyllä kykenemme. Ja sitten nuoriso-osa-alue. Meidän tulisi toimia, kuten komissio ehdottaa, ja ottaa esille kolme osa-aluetta, henkilöiden liikkuvuus, toisaalta innovoinnin ja hyvien mm, käytänteiden tukeminen ja poliittisten toimien tukeminen. Eli me tarvitsemme selkeitä konkreettisia toimenpiteitä, nuorisovaihto yhtäältä ja eurooppalainen vapaaehtoistyö. Eli meidän täytyy huomioida nuorisoalan tarpeet. Ja sitten itse urheiluun. Sieltä löytyy siis oma urheiluotsake. Jos katsotaan muita otsakeita niin urheilun osuus on hyvin pieni, mutta kuitenkin tästä voidaan lähteä liikkeelle. Tarkoituksena on esimerkiksi tukea julkisen sektorin tai yksityisen sektorin toimijoita ja tukea heitä erityisesti juor, ruohonjuuri tasolla. Ei tässä viitata suoraan suuriin urheilutapahtumiin ja urheilulajeihin, mutta näin pitäisi kuitenkin olla. Sitä me ajamme takaa. Ja tarkoituksena on myöskin tukea vapaaehtoistoimintaa urheilusektorilla ja pyrkiä tukemaan juuri urheilun ja koulutuksen välistä vuorovaikutusta. Yksi terke, tärkeä osa-alue on ei-kaupalliset urheilutapahtumat. Niitä voitaisiin tukea, mikäli nämä urheilutapahtumat liittyvät läheisesti äh, otsakeen sisällä mainittuihin tavoitteisiin, eli äh, heikommassa asemassa olevien henkilöiden äh, inkluusio, eli esimerkiksi nämä erityisolympialaiset, paraolympialaiset. Ja sitten Jean Monnet toimii seuraavaksi. Paraikaa Jean Monnet toimia tuetaan kuuden instituutin kautta, mutta tämä ei liity Jean Monnet oppituoleihin. Tämä on pysyvä järjestelmä, mutta mitä tulee Jean Monnet strategia, niin se pitää sisällään kuusi instituuttia, jotka tukevat tätä toimia, toimintaa mutta komissio on ilmoittanut, että neljä näistä kuudesta eivät ole tällä hetkellä mukana, mutta ne voivat vielä hakea tukikelpoisuutta. Flo, Florencia Bryggen instituutit ovat edelleen tässä mukana. Maastricht, Trier ja Middelfaatin instituutti eivät ole mukana, kuten ei myöskään Nitsan laitos. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, nämä instituutit kuitenkin tarvitsevat äh, jatkuvaa tukea ja uskoakseni ei ole olemassa mitään syytä erotella nämä instituutit tällä tavalla toisistaan. No minulle kerrottiin perusteluiksi, että markkinoilla on olemassa tiettyä kilpailua tietyillä saroilla ja tästäpä syystä tiettyjä instituutteja ei saada tukea. Eli jos tässä vedotaan nyt markkinoiden äh, saneluun, niin silloinhan se pätisi myöskin muun muassa Bryggen ja Florensin. Jos katsotaan esimerkiksi Bruges ja Firenze, niin, niin no Bruges, en sano, että etteikö niitä voitaisiin tukea, mutta Saarbrücken on Bryggen kaltainen ja pystyy tekemään yhtä hyvää työtä, eikä ole kuitenkaan tähän mennessä saanut sentin pyörylää meiltä päin. Joten jos tässä nyt yritetään argumoida kilpailuseikolla, niin se ei kyllä päde. Eli minä sanoin, että joko kaikki instituutit tai ei yksikään, joten kaikkien pitäisi hakea tätä mahdollista tukea. Ja jos tähän ei ryhdytä, niin silloin kaikki instituutit pitäisi hyväksyä ja tietääkseni neuvosto on tehnyt jo päätöksensä ja sen mukaan kaikki olisivat tukikelpoisia. Ja sitten toinen se tärkeä asia eli, asia, eli alakohtaiset vähimmäisosuudet. Se ei löydy varsinaisesta lainsäädäntöehdotuksesta, mutta liitteestä kylläkin. Mutta me tiedämme, että kertomuksilla ei ole ö, mitään sitovaa merkitystä. Ja niin tästäpä syystä onkin tärkeää, että itse lainsäädäntötekstistä löytyvät nämä sitoumukset. Ja mitä tulee näihin vähimmäisosuuksiin, niin niistähän on toki vielä keskusteltava. Jos katsotaan esimerkiksi lifelong learning-osiota, niin tähän mennessä ollaan oltu 82 prosentissa ja sitten siihen vielä Youth in Action päälle. Nyt meidän on tehtävä nämä laskelmat ja komissio ehdottaa, että nyt tämä osuus olisi 56 prosenttia, tämä jaettaisiin näille aloille. Ja komission kertomuksessa sanotaan, että näin voidaan varmistaa, että keskeisimmät tukikelpoiset tahot saisivat vähintään yhtä paljon varoja käyttöönsä kuin vuosina 2007-2013. Ja se tarkoittaa sitä, että koulutusalan kuusi keskeintä osa-aluetta saisivat seuraavanlaisia tukia. Korkeakoulutus 25 prosenttia, jatkokoulutus, ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus 17 prosenttia. Ja siitä aikuiskoulutuksen 2 prosenttia, peruskoulutus 7 prosenttia, nuoriso 7 prosenttia. Arvon kollegat, mielestäni 90 prosenttia varoista tulisi jakaa Meidät on valittu ja me haluamme valittuina myöskin tehdä päätöksiä sen suhteen, mitä näillä varoilla tehdään. Enkä halua, että minä saan päättää vain 50 prosentista, mikäli se mainitaan lainsäädäntötekstissä, ja loput 44 prosenttia menee sitten jakoon virkamiesten päätösten perusteella. No kivoja ihmisiä ne ovat, mutta kyllä me haluamme myöskin päättää, minkälaiseen toimintaan rahat menevät. Näin se vain on, että tähän tarkoituksen parlamentit on perustettu. Tarkoituksena ei ole toimia siten, että virkamieskoneisto saa päättää, minne rahat sijoitetaan. Niin sitten kansalliset virastot Täällä sanotaan, että jokaisesta maasta löytyisi vain ja ainoastaan yksi virasto, joka vastaa näistä kaikista toimialoista. Minun mielestäni meidän tulisi toissijaisuusperiaatteeseen vedoten sanoa, että maat päättäkö tykönään, miten asia hoidetaan. Mutta hallintomenoihin ei saa uhrata enemmän rahoja kuin mitä on sovittu. Enkä ole nähnyt että esimerkiksi Saksan kaltainen maa olisi pannut rahaa menemään enemmän kuin tähän mennessä, koska meiltä löytyy vain ainoastaan yksi keskustaho, joka hoitaa näitä asioita, eikä useampia yksittäisiä koulutuksesta, nuorisosta ja ohjelmista vastaavia tahoja. Eli sinänsä tämä ei ole mikään ongelma, mutta mielestäni me olemme päässeet neuvottelussa neuvoston kanssa niin pitkälle, että neuvostokin on hyväksynyt tämän maakohtaisen lähestymistavan. Eli maakohtaisesti voidaan päättää, miten asiat hoidetaan. Sitten on olemassa vielä avoinna olevia kysymyksiä. No, toki niitä löytyy useampiakin, mutta ensinnäkin herää kysymys tästä ohjelman budjetista. Komissio siis ehdottaa 70 prosentin kasvua nykyiseen verrattuna – eli 17,3 miljoonaa euroa. Se on tietenkin erinomainen ehdotus, mutta meidän täytyy vain odottaa, kunnes varsinainen budjetti on lyöty lukkoon ja kun neuvottelut keskipitkän aikavälin rahoitussuunnitelmasta on lyöty lukkoon. Toivottavasti väki on fiksumpi kuin viime vuonna tai edellisellä kerralla, eli asiat hoidetaan kuntoon tämän vuoden loppuun mennessä niin silloin kaikki voi käynnistyä vuonna 2014, mutta jos tässä mennään jo ihan loppuvuoteen tai ensi vuoden alkupuolelle, niin silloin ongelmia tulee syntymään. Ja toivottavasti ihmisillä on järki päässä silloin, kun neuvottelevat asioista ja silloin homma toimii. Ja minä uskon, että yhdessä koko muun ja neuvoston edustajien kanssa – voimme varmistaa tämän todellisen 70 prosentin kasvun. Sillä 70 prosentin kasvu kuulostaa isolta, mutta jos verrataan sosiaalirahastoon ja rakennerahastojen volyymiin, niin kyllä tämä on aika pientä piipertämistä. Niin, komissio on siis ehdotti alkuun jotain mielenkiintoista, mutta sitten tämä European Master's Degree ja Mobility Scheme. Eli tämä tarkoittaa sitä, että koko tutkinto voidaan suorittaa kokonaisuudessaan toisessa EU-jäsenvaltiossa. Se tarkoittaa tietenkin pisteytysjärjestelmää ja myöskin lainoja ja näitä lainoja varten tarvitaan myöskin takuurahasto. Ja Lainatakuiden varalle on varattu 881 miljoonaa euroa koko ohjelmakaudelle. Alkuun tähän oli varattu vähemmän, mutta kun kaikki huomioidaan, niin tämä vuosibudjetti kasvaa tältä osin 180 miljoonaa, mutta se tarkoittaa sitä, että nämä rahat puuttuvat muualta, koska kyse on takurahastosta – niiden turvaksi, äh, jotka eivät voi opintojen päätyttyä työttömyyskortistoon jäätyään maksaa lainaansa takaisin. Ja tässä puhutaan noin 5 prosentin kokonaisvolyymista suhteessa kokonaisbudjettiin. Siinäpä yleinen alustukseni, eli mitä omassa pienessä mielessäni olen tätä pohtinut. Eli tässä on oma näkemykseni tästä ohjelmasta. Lähtökohtaisesti se on ok. Parannusta kaivataan mainituissa kohdissa. Ja sitten nämä yksityiskohtaisemmat osat, eli Erasmuksen osalta kesäyliopistotoiminnan tukeminen ja että tuki voisi olla kahdelle vuodelle tarjolla, eikä ainoastaan tietylle kuukausille. Niitä voidaan vielä tarkastella, kunhan heinäkuussa saamme varsinaisen ehdotuksen pöydälle. Sitten on aika varsinaisten tarkastusten jättämiselle. Nyt meidän ei pitäisi setviä näitä yksityiskohtia, vaan katsoa enemmänkin tätä yleistä rakennetta. Olette varmaankin saaneet tämän tekstin englanninkielisenä toisintona käyttöön, ja meillä nyt on tässä jonkin verran aikaa ja sen jälkeen siirrymme muita asioita käsittelemään, mutta jos esitätte asianne lyhyesti ja ytimekkäästi, ettekä toista sitä, mitä minä olen jo sanonut, vaan yritätte esittää kritiikkiä tai positiivistakin palautetta, niin silloin tämä aikataulu varmaan pitää. Ja ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Neveda Lova. Kiitoksia. Olen samaa mieltä valtaosasta asioita, joista puheenjohtaja on puhunut. Ja tietysti olisimme halunneet keskustella tästä jo aikaisemmin. Meillä oli jo yksi kokous aikaisemmin ja joistain asioista on jo sovittu. Ja on hyvä, että te puhuitte näistä kolmesta tavoitteesta, tai siis koulutus, nuoriso, urheilu. Olin aika pettynyt alkuperäiseen ehdotukseen. Siinähän nuoriso oli jätetty kokonaan pois komission ehdotuksesta, tai ainakaan se ei ollut kovin näkyvä. Eli nyt on hyvä, että nämä perusperiaatteet ovat selkeämmät. Nuoriso- ja nuorisohankkeet ovat meille tärkeitä, ja onneksi olemme tästä nyt samaa mieltä. Sitten tämä minimimäärä 90 prosenttia. No, siis komissio tietenkään ei voi päättää puolesta me haluamme päättää valtaosasta budjettikohdista. Ja tässä on sitten sellaisia lisäyksiä, joita me toivoisimme budjettiin. Työllisyys oli yksi komission tavoitteista, tai työllistettävyys. Kun puhutaan koulutuksesta, nuorisosta ja liikunnasta, muitakin tärkeitä asioita, nuorten autonomisuus, sosiaaliset kysymykset, ei kyse ole pelkästään työllistettävyydestä. Yhteinen Erasmus sisältäisi muitakin tavoitteita. Koulutus ei tarkoita vain sitä, että saa korkeakoulututkinnon kolmekymppisenä, että sitten istutaan käsien päällä. Elinikäinen oppiminen on tätä juuri. Eli elinikäistä oppimista ikään tai sukupuoleen katsomatta. Eli kaikkia resursseja pitää jakaa kaikille sosiaaliryhmille. Eikä tietenkään voi olla sellaista erasmustilannetta, että ainoastaan varakas eliitti pystyisi siihen osallistumaan. Se on keskeistä. Sitten kansalaisjärjestöt ja nuorisojärjestöt. Ja saavat yhteinen Erasmus-hankkeesta apurahoja toimintaansa. Ne eivät välttämättä ole kovin suuria, mutta niistä pitää kuitenkin pitää kiinni. Sitten on nuorisofoorumi. Mutta meillä tulee ongelmia, jos me luovumme näistä toimintaan annettavista apurahoista, koska monet järjestöt siinä tapauksessa katoavat, koska niillä ei ole varaa pyörittää toimintaansa. Ja sitten muissa asioissa olen samaa mieltä. Kansallinen koordinointivirasto, statuskuon ylläpitäminen, se on arkaluontoinen kysymys. No nyt ei tarvitse pyöräkeksiä uudelleen, ei tarvitse kehittää mitään uusia rakenteita. Meillähän on rakenne, joka toimii, joten mielestäni meidän pitäisi käyttää vanhoja rakenteita eikä luoda uusia. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Tryppel. Passende und klare Präsentation. Niin, kiitokset hyvästä ja selkeästä esityksestä tavoitteiden esittelystä myös kritiikistä. Haluaisin palata muutama kysymykseen. Yhtäältä on hyvä, että budjettia nostettaisiin 70 prosenttia. Varsinkin nyt kriisin aikana nuorisotyöttömyys ja muutamat muutkin asiat jäsenvaltioissa, niin edellyttää tosiaan tällaista poliittista lähentymistapaa ja sitä, että nuorisohjelmiin ja koulutuksen osalta tehdään enemmän. Haluaisin kuitenkin sanoa, että nämä nettomaksajamaat neuvostossa niin ovat vaatineet parlamentilta 10 mm, prosentin leikkauksia Eli tosiaan tätä budjettia pystyä mitenkään takaamaan tai varmistamaan, vaan tässä tulee vielä kovat kamppailut olemaan edessä. Minä täytyy koittaa tämä kuitenkin nyt sitten varmistaa, koska muuten annamme ihan varallisen poliittisen viestin. Ja halusin kuitenkin sanoa, että tällainen uhka on olemassa. Ja toivottavasti nyt voidaan välttää kuitenkin leikkauksia tosiaan puhuit siitä, miten tärkeä koulutus on esimerkiksi henkilön kehittymisen ja sosiaalisen osallistumisen kannalta. Eli tässä on kyseessä tällainen humanistinen koulutuskäsite, joka koskee e, ihmisen yksilöinä. Ja meidän täytyy korostaa sitä, että ohjelmassa on useita ulottuvuuksia. Sitten otsikosta tämä yhteinen Euroopan nimi on komission mielestä oikea siinä mielessä, että Erasmus on ollut sellainen menestystarina, että sitä pitää popularisoida entisestään. No tietenkin Erasmus-ohjelma on ollut menestystarina, mutta ei siitä nyt kuitenkaan voida sitten äh, sit käyttää tätä nimeä kaikista, koska ei se ensinnäkään ole kaikkia varten tarkoitettu. Ja sitten on muitakin tärkeitä ohjelmia, jotka sitten tässä hukkuisivat äh, tämän yläkäsitteen alle. Joten mielestäni on hyviä, paljon hyviä syitä sille, että joko pidetään kiinni tästä vanhasta nimestä elinikäinen oppiminen niin, että tiedetään, mitä ohjelmia siihen se liittyy. Ja minä ajattelin, että ehkä nimi voisi olla Education for All, eli yhteinen oppiminen, niin että ymmärretään, että kyseessä on tosiaan koulutus kaikkia varten ja erilaiset alaohjelmat. No tästähän me voimme vielä keskustella. Sitten vielä pari huomiota. Saamoneen toimista. Tämä ärsytti minua, koska kun aina sanotaan, että pitää edistää niitä projekteja ja olla joustava ja huomioida markkinat ja niin edelleen, niin tämä instituutio on tosiaan saanut yhteisrasoitusta instituutioista ja sitten joutunut myöskin markkinoilla pätemään. No tämä on tietysti toisaalta ihan hyvä, mutta ei nyt sen olemassaoloa kuitenkaan saa vaarantaa tällaisen ajattelun tapia että aina kyse on vain projektin edistämisestä ja markkinoiden huomioimisesta, niin että olen samaa mieltä kanssasi siitä, että nämä instituutiot pitää mainita. Kiitos ja seuraavana Marko. Kiitoksia puheenjohtaja tästä mietinnöstä. Toivottavasti komissio ei nyt loukkaannut, kun sanon, että tämä ehdotus on minusta nyt järkevämpi ja ymmärrettävämpi kuin se, jonka saimme komissiolta. Kun aloimme keskustella tästä yhteisestä Erasmuksesta, sanoin aina, että oli lähinnä kolme ongelmaa. Ensinnäkin tämä nimi. Tänäänkin sanotaan, että Erasmus on tunnettu nimi, mutta kuten Trypelkin totesi, se saattaa olla hiukan harhaanjohtava. johtava Erasmushan liittyy yhteen aspektiin, ja täällä Brysselissä olen käynyt monissa kouluissa tavannut opiskelijoita ja opettajia. Ja heillä on muitakin ohjelmia, eli meidän täytyy pitää kiinni näistä lippulaivahankkeista, kuten Erasmuksesta. Sehän tunnetaan tällä hetkellä kaikkialla EU:ssa. Eli meidän täytyy nyt vähän miettiä tätä syvällisemmin, mutta kuitenkin tämä yhteinen Erasmus ei ole paras mahdollinen nimi tälle hankkeelle. Sitten toinen kysymys. Me lähdimme nyt siitä, että tässä yhdistettäisiin kaksi hanketta. Eli tässä tehdään ero ensinnäkin nuorison ja kulttuurin osalta. Eli tässä on nyt mahdollisuus kyllä tehdä vähän tehokkaammin työtä, mutta meidän täytyy löytää selkeä identiteetti nuorisolle ja liikunnalle ja koulutukselle. Ja mietinnössä tämä on selkeytetty hyvin, joten uskon, että tästäkin näkökulmasta meidän pitää muistaa nämä kysymykset. Ja komissionkin täytyy ymmärtää, että meidän täytyy pitää erillään nämä kolme asiaa budjetin osalta. Sitten kansalliset virastot. Mehän yritämme katsoa hyviä esimerkkejä sillä, missä ne toimivat. Joissain maissa on yksi virasto, mutta Italiassa esimerkiksi siellä on useampia virastoja. Ja tällä tavalla voidaan tarjota monenlaisia palveluita näissä aiheissa. Joten on nyt vähän typerää, että yrittää väkisin sulua kaikkea yhteen ainoaan virastoon. No kaikkien jäsenvaltioiden täytyy sitten pitääkin kuitenkin niille määrätyistä budjeteista. Eli nämä kolme asiaa ovat mielestäni kyllä aika kriittisiä ja mietinnössä niitä on käsitelty aika laajasti ja niitä on korostettu oikealla tavalla. Eli uskon, että tämä on erinomainen lähtökohta työllemme. Sitten vielä kaksi muuta asiaa. Tässä on puhuttu Jammu-instituutista. Ei nyt ole järkeä, että syrjittäisiin jotain. Sehän voisi aiheuttaa jonkinlaista kilpailua, joka olisi täysin hyödytöntä jäsenvaltioidemme välillä – ja sitten lopuksi nämä määrärahat. No, parlamentissahan tehdään politiikkaa ja meillä on mahdollisuus täällä tehdä päätöksiä siitä, miten käytetään näitä varoja. Mutta ensisijaisesti parlamentin on siis tehtävä päätös siitä, miten hallinnoidaan näitä varoja, joita meillä on käytössämme. Ja mielestäni tässäkin kohdassa mietinnössä on käsitelty tätä asiaa täysin oikealla tavalla. Petra Kamaivat. Seuraavana Petra Kamaivat, olkaa hyvä. Herzlichen Dank, Doris, auch für... Paljon kiitoksia ja kiitokset Doris tästä alustuksesta. Se mitä sanoit, niin pitää paikkansa, olen täysin samaa mieltä kanssasi. Enkä haluakaan toistaa kaikkia sanomaasi, mutta mielestäni tärkeää on se, että komission tekstiä lukiessa koko ajan vain arvioidaan tätä taloudellista ulottuvuutta, mutta sitten sosiaalinen inkluusio ja henkilökohtaisten tietojen ja taitojen kehittäminen ja taka-alalle. Ohjelmat ovat tärkeitä, mutta niiden avulla ei yritetäkään taistella nykyistä talouskriisiä vastaan. Niiden budjettikaan ei riittäisi siihen emmekä voi ratkaista niillä nuorisotyöttömyyttä vastaan. Ne ovat täydentäviä ohjelmia, jotka antavat nuorille ja vanhoille mahdollisuuden käydä ulkomailla, opiskella ulkomailla, oppia ja kokea uutta, kehittää itseään ja omaa identiteettiä sekä Euroopan identiteettiä, mutta sillä ei voida taistella 50 prosentin nuorisotyöttömyyttä vastaan. Se pitää sanoa suoraan, sillä kos muuten saattaa syntyä turhia toiveita näihin, tähän ohjelmaan. Siihen se ei kykene, se ei ole edes sen tarkoituskaan, sen tavoitteen asettelu on aivan toisenlainen. Ja olen harmissani kyllä siitä, että kun katsotaan keskustelua tästä nimikkeiden käytöstä, niin se on kyllä aiheuttanut jo hallaa. Eräs nuori op- opettaja sanoi, että me haluaisimme toteuttaa koulun kanssa kominiusprojekteja. Hänelle ilmoitettiin, että hänen pitäisi olla nopea, sillä kahden vuoden päästä ohjelma ei ole enää käytössä. Ja minun mielestäni tähän pitää tarttua, sillä komission ehdotus on aiheuttanut hallaa jo tässä vaiheessa ja se on hyvin valitettavaa. Ja meidän täytyy varmistaa, että mitä pikin miten lähdemme muuttamaan tätä käsitystä näistä ohjelmista, eli ettei näitä ohjelmia mukamas enää jatkossa olisi laisinkaan käytössä. Eli nuoriso, urheilu, oma osa-alue ja sitten vielä tarkempi jaottelu ja käytettäisiin vanhoja tuotennimiä, eli niitä tulisi säilyttää ja tätä kautta varmistettaisiin, että kaikki tietävät, mitkä ne tavoitteet ovat ja kaikki tietävät, mitkä ohjelman osiot sopisivat heille ja mitkä ei nykyinen ehdotus on siltä osin aivan epäselvä, melkoinen tilkkutäkki, ja se tarkoittaa sitä, että kukaan ei enää tunne sitä omakseen, ja sitä me emme tietenkään halua. Ja minä uskon, että me täällä todellakin puhumme yhteen ääneen, ja mitä tulee budjetointiin, niin olen melko lailla varma, että me saamme vahvemman, hyvin jäsennellyn ohjelman, jossa on riittävästi rahaa käytössä ja kaikki tietävät, mitä se itselle tarjoaa ja mitä ei. Kiitoksia. Sanchez Schmidt. Kiitoksia sitten edustaja Sanchez Schmidt. Merci madame la présidente pour cette... Kiitoksia. Kiitokset tästä tarkasta ja täydellisestä analyysistä komission ehdotuksesta. Haluaisin ensinnäkin todeta, että tuen ihan äh, tätä keskustelua otsikosta, ja tosiaan elinikäinen oppiminen on mielestäni paljon yleisempi asia ja kattaa monia eri näkökulmia, jotka haluamme käsitellä tällä politiikalla. Erasmus-nimenä. No sehän on tietysti tunnettu ehkä. Se on kuitenkin liian rajallinen ja muutkin aspektit tulevat tässä kyseeseen. Tässä on sanottu jo käytäntöjen vaihto, verkostot, monenkeskiset äh, hankkeet äh, ja niin edelleen. Oh, näitä ohjelmia on, ne ovat ihan tunnettuja ja tunnustettuja ja äh, näkyvyys niillä on jo ja se pitää säilyttää niin, että sitten pysyvät myöskin nämä tavoitteet näkyvissä. Ja sitten voidaan miettiä sitä, että ovatko nämä komission ehdotukset jonkinlainen strategia tuleeko mm, jonkinlainen arviointi. Haluaisimme tietää sen, arvioidaanko tarpeita ja koska nämä ohjelmat toimivat niin hyvin, niin minkä takia niitä pitäisi lähteä muuttamaan. Eli haluaisimme tästä tietoja ja olen tosiaan ihan samaa mieltä Doriksen kanssa tästä johtopäätöksestä, että me olemme poliitikkoja, me päätämme strategioista ja budjeteista – omien toimivaltuuksemme mukaisesti. Me olemme täällä keskustelemassa ja eikä komission ehdotus voi tulla tänne vain pelkkää hyväksyntää varten. Meillä on omat ehdotuksemme ja olen myöskin iloinen siitä, että olemme nähtävästi aika yksimielisiä ja hyvin pitkälle sinun kanssasi samaa mieltä. Santiago fisas Santiago, olkaa hyvä. Kiitoksia Doris. Puhun nyt aihekohtaisesti, koska tämä nyt on melkein kaikki jo sanottu. Ensinnäkin tämä nimi. Olisi suuri virhe antaa tämä nimi ohjelmalle kahdesta syystä. Ensinnäkin se ei ole sopiva nimi tälle hankkeelle. Se ei kerro, mitä, mistä hankkeessa on kyse. Ja myöskin se luo hämmennystä, kun ajatellaan tavallista Erasmusta. Eli tämä on huono nimi näistä kahdesta syystä lähinnä. Ja mielestäni kaikki, muu, kaikki muut nimet, jotka mainitsit, pitää säilyttää, koska ne ovat jo vakiinnuttaneet paikkansa ja kaupallisessa elämässä kestää hyvin kauan enää kuin nämä nimet saavat jalansijaa ja olisi typerää nyt sitten luopua niistä. Sitten urheilu. No tässä on aika pieni määrä ja nämä ovat nyt uusia valtuuksia urheilun alalla. Eli meidän täytyy nyt saada suurempi lisäys tähän budjettiin. Ja tästä me puuttuu tukea hankkeille, jotka ovat kautta linjan, esimerkiksi eurooppalainen urheilupäivä, Euroopan urheilupääkaupunki, tai miten edistetään urheilulajeja, jotka ovat perinteisiä eri maissa ja jotka ovat osa meidän kulttuuriperintöämme. Sitten Jean Monnet kysymys. No, tässä on nyt jotain hämmennystä. Minä itse en kannata tällaisia tukia ja tällaisia nimityksiä instituutioille. Eli meidän pitää tukea hankkeita, joita on jo olemassa. Mutta vanhat hankkeet voitaisiin nyt päivittää. Eli olisi parempi, että näitä hankkeita olisi aina sen mukaan, mitä tarvitaan, eikä jatkuvasti vain vedettäisi samoja hankkeita. Sitten budjetista. No toivottavasti tämä nyt saa vahvistuksen, tämä 70 prosentin lisäys. Se on paljon ja vähän saman aikaan. Ja mehän nyt tiedämme jo, mihin otsakkeisiin on ajateltu sijoittaa nämä 70 prosenttia. Ja parlamenttina meidän täytyy sitten miettiä, mihin nämä summat sitten siirretään. Ja olen täysin samaa mieltä tietysti sitä kaikista muista ehdotuksistasi. Kiitoksia sitten edustaja Kirkup. Thank you very much, uh, Chairman. Um... Kiitoksia. No, Erasmus on tunnettu ja sillä haluttiin priorisoida asioita – jos sanotin, että minulla on vähän rahaa, niin käytän sen kirjoihin ensinnä ja sitten ehkä rahaan. Tässä on nyt sellainen mielenkiintoinen tilanne, että kollegat hyvin voimakkaasti tukevat tätä ohjelmaa, jossa nyt sitten mietitään sen omaa viitekehystä. Ja ehkä tämä, tässäkin kohtaa pitää priorisoida minä voin puhua tässä omassa, omasta puolestani Emma McClarkinin puolesta. Olemme vähän huolestuneita tästä budjetista. Ei niinkään sen koosta, vaan siitä, että 40 prosenttia siitä, niin ei se ole niitä kohdennettu mihinkään erityisen painopistealueeseen. Jos ajatellaan näitä budjetin yleisiä otsakkeita, niin niihin liittyy yleensä hyvin paljon ongelmia eikä nähdä sitten välttämättä aina näitä tuloksia. Haluaisimme tosiaan esimerkiksi tästä takuujärjestelystä takeet siitä, että se toimii e, ja sitten, että minkälaiset toimintajärjestelyt tulevat vaan olemaan. Tämä saattaa liittyä käytännön ongelmia ja minä tiedän tämän kyllä ministeriön kokemuksista yhdistyneestä kuningaskunnasta, kun siellä oli tällaisia tai järjestelyjä. Sitten Jean Monnet ja siihen varattu budjetti, niin sehän on enemmän kuin koko um, urheilubudjetti. Se on 78 miljoonaa. Ja sinä puheenjohtaja puhuit tästä omassa johdannossasi ja voin olla syvä myös asiasta samaa mieltä. Usein olemme miettineet, että jos Erasmus jotain tekee, niin sen pitäisi rohkaista nuoria ihmisiä. Eikä tässä nyt pelkästään ole kyse työllistymisestä. Eli koitetaan nyt ainakin varmistaa, että tämä urheiluohjelma, joka sinänsä on hyvä, niin keskittyy sitten ihan ruohonjuuritason tukeen. Eli se pitää saada kohdennettua nuorille eurooppalaisille, jotka taas sitä tarvitsevat. Ja ohja- urheiluhan on aivan loistava tilaisuus sinänsä, mutta tarvitsemme sinne juuri nuoria ihmisiä, koska hehän ovat Euroopan tulevaisuus, eivätkä vanhemmat ihmiset. Ja sitten vielä halusin lisätä yhden asian, tämä, nämä muut kuin kaupalliset urheilutapahtumat, niin tässä täytyy nyt olla tarkkana, ettei tässä nyt ylhäältä päin sanella asioita. Meidän pitäisi oikeastaan vain kannustaa ö, toimia ruohonjuuritasolta niin, että ne, se saadaan mukaan Eh, niin, että nämä ihmiset tuntevat toisiaan eri puolilta Eurooppaa, ovat tekemisissä toisiaan kanssa eh, nimenomaan nuoret. Eli koitetaan tämä jotenkin va- va- varmistaa, ettei tällä ole tällaisia blokkeja vain vaikka kolmesta maasta ja niin edelleen, vaan koitetaan helpottaa näitä asioita niin, että paikalliset yhteisöt pääsevät eh, mukaan ja sitten eh, ihan samalla tavalla kuin LEADER-ohjelmassa on tehty maaseudun kehittämisessä, sehän on toiminut hienosti. Eli ruohonjuuritason mukaan, nuoret ihmiset mukaan, keskitytään sellaisiin ohjelmiin, jotka todellakin heidän kannaltaan ovat kiintoisia ja budjetti pitää kohdentaa painopistealueisiin. Lokegaard. Paljon kiitoksia seuraavana edustaja Lokegaard. Thank you, Chair. Kiitoksia. Olen samaa mieltä monista kommenteista, joita teitte alustuksessanne. Monet tästä ovat jo puhuneet, joten varmaan on helppo päästä sopuun täällä valiokunnassa. Kuitenkin nyt pari sanaa vielä. Yritän olla toistamatta samoja asioita. Kaiken kaikkiaan komissio on esittänyt hyvän ehdotuksen. Siinä on parannettu monia kohtia erityisesti kun ajatellaan valtavirtaistamista ja yksinkertaistamista. Alde on tätä tukenut erittäin voimakkaasti. Sitten neljä alaa ehdotuksesta, joissa parlamentti voi olla mukana merkittävällä tavalla. Ensinnäkin kaiken kuumin peruna ilmeisesti on tämä nimikysymys. Yksinkertaistaminen on johtanut suureen turhautumiseen monissa sidosryhmissä – Tästähän saamme kuulla. Ja ei nyt ole täysin selvää, miten koulutus ja ammattikoulutus ja nuoriso, miten ne otetaan esille ehdotuksessa. Meidän täytyy tarkastella tätä rakentavasti ja komission kanssa olen samaa mieltä siitä, että Erasmus on yksi vahvimpia tuotemerkkejämme ja siksi tätä pitäisi käyttää kunnianhimoisesti. Kuitenkin on selvää, että Komenius, Grundvik ja Leonardo-hankkeet haluavat pitää kiinni nimistään. Se ei ole mikään yllätys. Eli meidän täytyy nyt löytää jonkinlainen vankka kompromissi tähän nimikysymykseen. Ja mielelläni otan sitten osaa siihen prosessiin. Sitten nuorisosta. No, tästä on sovittu neuvoston kanssa ja nuorisoa käsitellään monessa kappaleessa. Se on ihan hyvä ajatus. Urheilu. Urheilu on mainittu komission ehdotuksessa, mutta haluaisin korostaa, kuinka tärkeää on edistää terveyttä liikunnan kautta. Jäsenvaltiot kansallisista budjetoista voivat säästää paljon, jos kansalaiset liikkuisivat säännöllisemmin. Meillä on hyviä hankkeita käynnissä ja meidän täytyy varmistaa, niitä ja keksiä vielä uusiakin asioita. Varmaan jotain on jo tuloillaan ja niitä sitten täytyy tukea. Sitten Jean Monnet-toimet, instituuttien tukeminen. Tämän aika merkillinen päätös, että tuetaan kahta eikä kaikkia kuutta – En nyt ihan tiedä, mikä on Alden kanta tässä, mutta henkilökohtaisesti tukisin näitä kaikkia kuutta. Tämä nyt ei ole loogista, että tuetaan ainoastaan näitä kahta eikä kaikkia kuutta. Eli se olisi minun lähtökohtani tässä keskustelussa. No, siinä kaikki tältä erää. Kiitoksia. Aika on kortilla. Kollega Bako, älkää toistako jo kuultua. Szót elnökasszony. Én is üdvözlöm a bizottságnak javaslatát, amelynek... Niin, minäkin pidän hyvänä komission ehdotusta. Siinä on otettu urheilun mukaan näihin monivuotisiin mm, kehyksiin. Ja urheilutoimet ovat tässä tuon Unkarin kaudella väksytyn toiman mukaisia Nämä ehdotukset ovat varsin yksityiskohtaisia, mutta täytäntöönpano osio on sitten aika yleisluontoinen, enkä oikein tiedä, että miten sitten voidaan taata hyvin toimivien ohjelmien jatkuvuus. Ja mitä tulee nuoriso-ohjelman integrointiin, niin varmasti myöskin sen sisältöä pitäisi muuttaa – kansallinen virasto vaikeuttaisi kenties tätä varsinaista fokuksen korostamista. Ja elinikäinen oppiminen on tietysti hyvä asia sinänsä, mutta ei se voi olla ainoa tavoite. Kulttuurin välinen oppiminen olisi esimerkiksi hyvä. Eh, tukisin, että eh, urheilusta nosto tulisi omat otsakkeensa. Ja San Monet ohjelmistahan neuro, neuvosto teki päätöksen, eikä se sido parlamenttia. Olen siis samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että tuen kohdentamisen pitäisi perustua hakemuksiin. Tämä edistäisi myös vapaata kilpailua ja tukisi ja parantaisi ohjelmien laatua. En, en näe mitään syytä listata näitä instituutioita. No, mitään sellaista en väittänytkään, mutta me palaamme tähän vielä useampaan otteeseen. Ja nyt Zabina. Ihan lyhyesti suurin osa ajatuksista nyt tulivat täällä jo mainittua. Olen pitkälti tyytyväinen tähän työskentelyasiakirjan lähestymistapaan. Se on minun mielestäni aivan oikea käytetään vanhoja nimikkeitä, sillä minun mielestäni Erasmuksen lisäksi muutkin ovat jo tunnettuja tuotenimiä. Jos kysyn komenjos-opiskelijoilta mikä on heidän identiteettinsä, niin kyllä he ovat komeniusopiskelijoita eikä Erasmus-opiskelijoita. Mutta komissiolle yksi kysymys. Nyt täällä näyttää olevan väkeä enemmänkin paikalla ainakin aamuiseen verrattuna. Ja kun heitä on täällä paikalla, niin kysyisin komissiolta seuraavaa. 56 prosenttia on komission ehdotus ja 44 prosenttia olisi äh, niin sanottua karkkirahaa. Mikä on tämä, tämän jaottelun taustalla? Mitä komissio ajatteli tekevänsä tällä 44 prosentilla. Joku ajatushan tämän jaottelun takana varmaan on ollut, ja olisin tyytyväinen, jos komissio voisi vastata tähän kysymykseen. Paljon kiitoksia. No niin, olkaa hyvä vaan, herra komissio. Kiitoksia puheenjohtaja. Byrokraattina, ja toivon, että olen hyvä byrokraatti, en nyt puhu tunteista, vaan siitä, mitä ehdotitte. Ja nyt tuntuu siltä, että monissa tärkeissä aiheissa olemme samoilla linjoilla. Olemme samaa mieltä siitä, että koulutus ja urheilu ovat tärkeitä. Nuoriso on tärkeää. Meidän täytyy yhdistää paremmin hankkeet poliittisiin painopistealueisiin. Olemme samaa mieltä myöskin siitä, että meillä on kaiken kattava lähestymistapa. Tähän liittyy myöskin muodollinen ja ei-muodollinen koulutus. Ja olemme samaa mieltä myöskin yksinkertaistamisesta. Varmaan Myöhemmin olemme sitten samaa mieltä budjetistakin. Ja sitten on tiettyjä kohtia, ja vaikka näyttää siltä, että olemme eri linjoilla, niin ne ovat pikemminkin käsityksiä. Eli emme ole riittävän selkeästi esittäneet asioita ehdotuksessamme. No nyt niistä muutama. Ensinnäkin nuorison merkitys. Totta kai nuoriso on äärimmäisen tärkeä meille. Olemme samaa mieltä kaikkien kanssa, jotka sanovat, että nuorisotyöttömyys on yksi suurimpia ongelmia Euroopassa tällä hetkellä. Ja nimenomaan tästä syystä poliittinen lähestymistapa on tärkeä. Koulupudokkaisiin puuttuminen on tärkeää nuorison kannalta. Ja meidän täytyy käsitellä kaikkia asioita, jotka liittyvät nuorisoon, muodolliseen tai ei-muodolliseen koulutukseen ja ammattikoulutukseen, ne ovat tärkeitä kysymyksiä, eli meillä pitää olla tällainen kokonaisvaltainen lähestymistapa. Sitten toinen kysymys. Jotkut teistä katsoivat, että tämä ehdotus on täysin taloudellinen lähtökohdiltaan, mutta se ei pidä paikkaansa. Tässä on nyt jokin väärinkäsitys, jos tällainen vaikutelma syntyy, mutta näin ei ole. Jos sanotaan, että liitämme tämän ohjelman olemassa oleviin poliittisiin puitteisiin, koulutukseen, ammattikoulutukseen, 2020-hankkeeseen. Nehän sisältävät jo hyvin voimakkaan sosiaalisen ulottuvuuden tai sitten eurooppalainen kehikko. Siihen liittyy sosiaalisia kysymyksiä ja myöskin aktiivista nuorison osallistumista. Ja tästä syystä nyt ensimmäistä kertaa tällaiset viittaukset politiikkaan on otettu hankkeen viitekohdiksi, ja siksi meidän täytyy varmistaa, että hankkeet vastaavat näiden toimien koko alaa, esimerkiksi nuorison ja urheilun ja niin edelleen alalla. Ja tässä on vielä työtä. Meidän pitää paremmin selittää, mitä me teemme. No sitten vielä yksi väärinkäsitys. Eli kuinka paljon yksityiskohtia on näiden toimien kuvailussa. Jos te luette huolellisesti ehdotuksen, niin siellä on yhtä paljon näitä yksityiskohtia. Jos katsotaan vaikka mitä haluamme tehdä liikkuvuuden osalta korkeakoulutuksen alalla, niin ehdotuksessa lukee, että meidän tulee tukea rajat ylittävää liikkuvuutta korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa osallistuvien valtioiden välillä. Ja se saattaa olla opiskelua, tai oppisopimuskoulutusta ulkomailla tai jotain sellaista. Ja näin haluamme todeta myöskin nyt sitten tänään. Eli jos katsotaan nyt uusin silmin sitä, mitä ehdotamme, niin varmasti näemme, että meillä on paljon enemmän yhteistä kuin aluksi vaikutti. No sitten asiantuntijat. On hyvä, että asiantuntijat on mukana, koska päätökset ovat varmaan oikeita, mutta mitä nyt tällä hetkellä tehdään. Me haluamme jatkaa näitä toimia, mutta monet näistä yksityiskohdista eivät ole mukana oikeusperustassa. Ne ovat sitten täytäntöönpano-asiakirjoissa, eli on tärkeää, että niitä verrataan keskenään ja katsomme oikeusperusta tällä hetkellä. Ei siis täytäntöönpanosääntöjä, vaan oikeusperustaa ja sitä pitää verrata sitten yhteisen Erasmuksen oikeusperustaan. No huonojakin uutisia. Useissa kohdissa meillä on hiukan erilaisia näkemyksiä. Ensinnäkin tämä nimi. Monethan sanoivat, että tämä nimi ei ole sopiva, ja jotkut sanoivat, että tämä on hyvä nimi. No tietysti parlamentti ja neuvostosten käsittelevät tätä ja tekevät lopullisen päätöksen – mutta asiaa on analysoitu hyvin huolellisesti. Tämä koskee koko ehdotusta, ja varmaan teillä on ollut aikaa tarkastella vaikutusten arviota, eli millaisia vaihtoehtoja meillä oli, ja ne on selitetty selkeästi. Erasmus on kaikkein tunnetuin EUn tuotemerkki, se on ihan selvää. Ja olisi hyvä käyttää sitä hyväksi, jotta voimme varmistaa, että tämä hanke on tunnettu, näkyvä ja menestyksekäs. Ja parlamenttikin, kun se tekee uusia ehdotuksia ja pilottihankkeita, ne käyttävät tätä nimeä. Esimerkiksi parlamentti ehdotti pilottihanketta, jonka nimi oli oppisopimus Erasmus. Tämä on hyvä tuotemerkki ja siksi tätä nimeä voidaan hyödyntää erilaisten hankkeiden osalta. Sitten joustavuus on toinen asia, jossa olemme eri linjoilla ja me olemme 56 prosenttia. Osa menee hallintoon, eli 60 prosenttia noin olisi korvamerkitty. Nyt on vaikea päättää sitten painopistealueista, joihin haluamme puuttua vuonna 2018, 19 ja 20. Ja siksi on tärkeää nyt avata keskustelu ja miettiä painopistealueita, ja meillä pitää olla selkeät minimibudjetit alakohtaisesti, ja toisaalta täytyy mahdollistaa se, että voimme käsitellä painopistealueita jotka liittyvät nuorisoon, kouluun. Sitten lopuksi hallinto. Integroidun hankkeen hallinnoissa on tärkeää, että meillä on selkeät yhdenmukaiset ohjeet ja toimet, joita ehdotamme, oli sitten liikkuvuutta tai strategista yhteistyötä tai poliittista tukea, Niitä pitää panna täytäntöön samalla tavalla jokaisessa jäsenvaltiossa. Tai ainakin saman jäsenvaltion sisällä niitä pitää toteuttaa samalla tavalla, ja näinhän tällä hetkellä ei ole. Eli jotta olisi edunsaajilla olisi helpompaa, sitähän me nyt haluamme. On tärkeää, että meillä on hallinnointia, joka varmistaa sen, että täytäntöönpano on yhdenmukaista jäsenvaltion sisällä. Kiitos. Kiitokset. Recorrel. Minä olen puheenjohtajan ominaisuudessa tässä, joten täytyy olla tarkkana, mitä sanoo. Niin, kollega Korel, totesitte, että olisimme tiettyjen osien suhteen samaa mieltä, pitää paikkansa, muiden osalta emme ole samaa mieltä. Ja iloksenne olette havainneet, että joillekin tämä otsake kuitenkin sopii. No, en minä tietenkään sitäkään voi kritisoida, mutta voi sanoa, että enemmistö ei sitä puola. Ei kyse ole siitä, että minun pitäisi olla oikeassa, muiden pitäisi olla väärässä, vaan kaikki ovat sanoneet, että se aiheuttaa sekaannusta, järjetön lähestymistapa, ja se ei kerro siitä, mitä me haluamme viestinä välittää. Niin jos te nyt vetoatte tähän oppisopimus Erasmus-järjestelmä tekstiin, niin siihen ette voi vedota. Mehän tiedämme, että on olemassa Leonardo. Jos te ette sitä tiedä, niin silloin teidän ei pitäisi ehdottaa mitään tällaista, koska komissiohan tähän kuitenkin tarttuu. Se pitää paikkaansa. No, ei lähdetä tätä setvimään sen kummemmin. Meidän täytyy tietenkin puolta yhteen hiileen, kun yritetään yksinkertaistaa toimintaa, ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että jo hakuvaiheessa järjestelmä olisi yksinkertainen. Creative Europein ja muidenkin osalta tämä on suuri ongelma. Tämä ei ole komission ongelma, vaan toimielinten välisen yhteistyön ongelmasta. Eli kaikki asiat pitää pilkkoa myöten, pilkkoja pistetä myöten, viilata kohdalleen. Mutta sitten kun katsotaan näitä summia, joita on käytössä, niin ei niillä tule, tulla rikkaaksi. Ne menevät hyvän käyttöön ja tästäpä syystä meidän tulisi ohjelmaan osallistujien näkökulmasta katsottuna saada yksinkertaistamista aikaiseksi. Mutta kaikesta huolimatta on myöskin havaittavissa, että kaikki varat on tai kaikki rahat on käytetty. Jos katsotaan esimerkiksi rakennerahastoja ja sosiaalirahastoja, niin ei siellä kaikki rahat mene käyttöön. Mutta täällä tilanne on toinen. Ja olikohan kollega Tryppeli, joka jo ehtikin sanoa, että ne instituutiot, joita me tuemme, niin ne saavat tukea myöskin muualta. Niidenkin pitää saada rahaa muualta, jotta he voisivat toimia. Brygge, Maastricht ja muut mainittakoon tässä yhteydessä. Ei nämä EU-tukirahat siihen toimintaan riitä, mutta se on yksi tukiosa. Mutta Maastrichtin instituutti ja Bryggen instituutti, ne on perustettu Euroopan unionin toiminnan kautta. Ja jos joku nyt sanoo, että ei näitä enää tarvita, niin sanottakoon, että ei tässä tarvitse lähteä aina uudestaan pyörää keksimään – Varsinkin jos järjestelmät ovat toimineet hyvinkin pitkään ja hyvin, hyvällä tavalla, niin ei niistä pitäisi noin vain luopua. Ja sitten kyllä kaikki tai ei mitään periaate, ja jos ei automaattisesti hyväksytä kaikkia instituuteja, no mikä siinä, mutta se tarkoittaa, että kaikkien pitää hakea tukea erikseen ja se taas johtaa suuriin hallinnollisiin kustannuksiin. Oikein paljon kiitoksia niille, jotka ovat hartiavoimin tehneet töitä tämän asian tiimoilta. Ei kyse ole siitä, että minä haluan olla se ainoa oikeassa oleva henkilö. Minä olin kiitollinen tästä Lifelong Learning-ohjelmasta ja on hyvä, että tuloksia on saatu aikaiseksi, mutta meidän täytyy vain muuttaa tätä menettelytapaa ja tältä osin olen komission kanssa samaa mieltä. Näin meidän tulisi todellakin toimia. Niin, ja sitten vielä tähän urheilukysymykseen, siihen täytyy vielä palata, edustaja Kirkhoff, mutta siihen palataan, kunhan lähdetään äänestämään ja keskustelemaan näistä yksittäisistä kysymyksistä. Sitten meidän täytyy keskustella Erasmuksesta ja sen osioista. Tämä viesti varmaankin meni perille. Ja sitten tämä kansallisten virastojen tehtävä. Ne työskentelevät jo, mutta ne tarvitsevat yhteisön portaalin. Eli että on tällainen selkeä linkittävä tekijä ja sitä komissio yrittää paraikaa tehdä vanhan ohjelman osalta ja toivottavasti uudenkin ohjelman osalta tällainen yhteinen linkki olisi. Mikä olisi sellainen lyhyt ja ytimekäs otsake tai nimi kuin lifelong learning? Kertokaa sitä minulle, sitä kaivattaisin. Niin, neuvostokin on paikalla. Kollega Andersen, te saatte puheenvuoron ja voisitteko kertoa ihan lyhyesti, mistä neuvostossa on päästy jo yhteisymmärrykseen ja mitkä asiat siellä vielä hiertävät. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia ja kiitokset uh, siitä, että saan informoida tätä valiokuntaa siitä, että mitä tämän ohjelman uh, tiimoilta on tapahtunut neuvostossa Tanskan kaudella. Haluaisin aluksi sanoa, että tietenkin kunnioitamme parlamentin roolia tässä prosessissa ja siksi odotamme ensimmäistä käsittelyä ja sen tuloksia parlamentista. Tanska puheenjohtajamaltiona on ottanut tällaisen horisontaalisen lähestymistavan ja huomioi tietysti nämä monivuotiset äh, rahoituskeskustelusta käytävät äh, keskustelut ja yritämme äh, tällaisesta osa lähestymistavasta päästä tällaiseen kokonaisuuslähestymistapaan. Eli e, siinä on tietysti mukana myöskin tämä ehdotus. Neuvosto sai aikaiseksi yhteisymmärryksen asiasta 11. toukokuuta. No tämä on kuitenkin vasta siis osittainen yhteisymmärrys, koska odotamme paitsi parlamentin näkemystä, niin myöskin johdanto-osan kappaleita ja muutamia muita budjettikohtia, joista keskustellaan muissa kokoonpanoissa, niin kuin esimerkiksi varainhoitoasetuksesta. Tässä yhteisessä kannassa pyritään tällaiseen yksinkertaistettuun ja kohdennettuun politiikkaan niin, että kaikki nämä eri ohjelmat on koottu yhteen ohjelmaan. Olemme koittaneet pitää tasapainon edunsaajien, tuensaajien intressien välillä ja sitten myöskin tämän aikaisemman epävirallisen virallisen arkeoppimisen sektorin välillä. Ja vaikka tietysti täytyy edelleenkin huomioida nämä erityispiirteet eri sektoreissa samalla tapaa kuin nykyohjelmassa. Nämä eri sektorit ja erilaiset oppimisjärjestelmät jäsenvaltioissa, niin niitähän on sitten korostettu tässä yhteisessä kannassa. Aikuiskoulukursuus on siis oma, esimerkiksi oma mm, kokonaisuutensa ja sitten tämä ruohonjuuritason toiminta. No, mitä tulee sitten elinikäisen oppimiseen, niin on myös hyvä mainita, että vaikka tässä on tällainen integroitu ohjelma ja uusia mahdollisuuksia linkittää tätä epävirallista virallista arkioppimista, niin kuitenkin neuvosto pyysi, että tämä nuorisoelementti tulisi näkyvämmäksi. Tämä osittainen yhteinen kanta siis sisältää tällaisen ehdotuksen omasta riippumattomasta nuorisootsikosta ja että huomioidaan nuoriso nimenomaan kohderyhmänä. Eli täällä olisi kolme eri painopistealuetta ja kolme budjetikohtaa. Ja meidän yhteinen kantamme on rakennettu samalla tavalla kuin tämä mm, koulutus- ja nuoriso-otsakot, niin että huomioidaan ne tavoitteet, joihin näillä ohjelmilla voidaan päästä. Ehkä tämän valiokunnan kannalta on vielä hyvä huomioida se, että indikaattorit on nyt poistettu itsesäädöksestä ja niistä voi päästä sitten ohjelmaa komitea ja se voi sitten tavata erilaisissa kokoonpanoissa. Jäsenvaltioiden pitäisi yhteisen mukaisesti päättää soveliasta ja kustannustehokkaasta täytäntöönpanorakenteesta, vaikka tietysti täytyy huomioida lainsäädäntö erityisesti varainhoidon osalta. Yhteisessä kannassa on poistettu viittaukset yhteen, yhteen koordinoivaan elimeen ja kansallisen viraston. Jäsenvaltiot voisivat itse päättää viranomaiset ja virastot täytäntöönpanon varten. Sitten Jean Monnet-instituutiot on mukana myöskin tässä yhteisessä kannassa. Ja lopuksi tässä osittaisessa yhteisessä kannassa niin ei ehdoteta eri nimeä kuin mitä komission ehdotuksessa on. Tuntuu siltä, että tässä nyt on paljon yhteistä parlamentin ja neuvoston kannassa, mutta varmasti lopulta saadaan yhteinen kanta kaikkien kolmen toimielimen välille. Kiitokset. Kiitoksia. Niin, omat loppusanani tulivat jo lausuttua ja vielä kerran kiitokset komissiolle tästä yhteistyöhalukkuudesta. Samaiset kiitokset neuvoston suuntaan. Ilman teitä meillä ei olisi ohjelmaa Mutta meidän täytyy myöskin muistaa, että jos on voimavaroja, niin niitä tulisi myöskin käyttää ja parlamentti on valmis voimaansa käyttää, käyttämään. Ja eroavaisuuksia näkökannassa vielä on, mutta ne me saamme vielä poistettua. Heinäkuussa käymme keskustelun toiseen kierrokseen, sitten keskustellaan jo itse rakenteista. Se on melkoinen työmaa. Eli meidän tulee puuttua tähän komission ehdotukseen omi tarkistuksen ja on hienoa, että täältä löytyy myöskin asiantuntijoita, joten kiitokset Eevalle ja kumppaneille tästä erinomaisesta työstä. He todellakin tekevät työtä tärkeän ja hankalan aihealueen tiimoilta, joten me tulemme tätä jo alun alkaankin hyvää tekstiä vielä muokkaamaan. No niin, tämä riittää tältä osin. Nyt siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Äh, Kohta 12 seuraavaksi, eli talousarviosta 2013 vastaava valmistelija on nyt paikalla ja hän haluaisi alustaa tätä keskustelua, joten Kollega Rabatu. Anteeksi, voisitko kertoa vähän enemmän aikataulusta? Siis tästä Erasmuksesta. Niin, 19. heinäkuuta juuri ennen kesälomia keskustelemme vielä kerran tästä aiheesta, mutta yksityiskohtaisemmin. Syyskuisessa kokouksessa esittelen oman mietintöni, siis syyskuussa. Tätä käsittelyä on siirretty kuukaudella. Syyskuussa mietintön käsittely, sitten tarkistukset ja marraskuussa päätös valiokunnassa. Eli tällainen aikataulu muutos on tapahtunut, eli tämä vasta kesälomien jälkeen. No niin, nyt siirrymme siis kohtaan 12, koska budjettivaliokunnan esittelijä on paikalla. Die Kommission hat äh, ein Draftbudget für Komissio on laatinut budjettiluonnoksen vuodelle 2013. Tämä tapahtui 24. päivä, se on 24. päivä viime kuuta teksti on ollut pöydällä ja nyt olemme saaneet budjettivaliokunnalta pyynnön, että valmistelevat toimet ja pilottihankkeetkin lueteltaisiin ja näin komissiolle tarjoutuisi mahdollisuus reagoida siihen – ja katsotaan, mitä näistä syntyy ennen kuin tarkistuksen jätetään. Ja sitten budjettivaliokunnan lausunto ja meidän edustamme Lokegaard kertoo meidän priorisoinnistamme ja sitten vielä budjetin tarkistukset neuvostolle ja tähän ehdotukseen liittyen. En sano sen enempää, mutta Hannu, menepäs nyt pois tästä edestä häiritsevästä. Grazie, presidente. Eh, grazie. Kiitoksia puheenjohtaja tästä mahdollisuudesta tulla tänne kulttuurivaliokuntaan puhumaan budjetista vuodelle 2013. Kuten tiedätte, budjettimenettely on pitkä menettely. Sehän alkoi siitä, että parlamentti hyväksyi suuntaviivat Strasbourgissa maaliskuussa. Ja nyt olemme jo esitelleet ja keskustelemme budjettivaliokunnassa kolmikantaneuvottelumandaatista. Meillä on tiivistä yhteistyötä eri valiokuntien kanssa, koska erityisesti nyt kriisin aikana on ihan oikein, että voimme keskittää resursseja niihin hankkeisiin, jotka liittyvät parlamentin määrittelemiin painopistealueisiin. Ja tällä tavalla voimme parhaalla mahdollisella tavalla käyttää niitä vähäisiä varoja, joita meillä on käytössämme. No sitten lyhyesti halusin esitellä painopistealueemme budjettissa 2013. Nythän me elämme syvää kriisiä ja monissa jäsenvaltioissa on haluttu keskittää budjetti kehitykseen ja kasvuun ja toisaalta työllisyyteen ja erityisesti nuorisotyöllisyyteen. On selvää, että tällä budjetilla pyrimme siihen, että kaikki valiokunnat miettisivät nimenomaan näitä painopistealueita. No, toisaalta täytyy muistaa, että tämä on vaikea budjetti. tämä on rahoitusnäkymien viimeinen budjetti 2007-2013. Ja ensimmäisenä vuosina meillä oli paljon sitoumuksia. Ja nyt tässä budjetissa ongelmia on sitten maksujen kanssa. Eli meidän täytyy nyt sitten katsoa, millaisia varoja meillä on, mitä aikaisemmin on sidottu aikaisempina vuosina. Ja tästä syystä komissio on tässä budjetissa pyytänyt maksusitoumusmäärärahojen nostamista 6,8 prosenttia enemmän kuin edellisessä budjetissa. Mutta niin kuin tiedätte, haluaisimme toimia niin, että painopistealueisiin määrätään valtaosa resursseista, joita meillä on käytössämme. Ja me toimimme näin kaikissa valiokunnissa. Yksi asia on tärkeän myöskin tämä asiakirja, jonka juuri sain käsiini ja joka liittyy valmisteleviin toimiin ja pilottihankkeisiin. Meidän pitää marhaalla maksamalla kavalla käyttää resursseja ja meillä pitää nyt olla menettely, jonka avulla voimme sitten budjetin avulla päästä sopuun pilottihankkeista ja valmistelevista toimista, jotka ovat toteutettavissa. Tästä syystä meillä on nyt aikataulu, ja kuun loppuun mennessä pitää sitten eri valiokunnissa esitellä valmistelevia hankkeita ja pilottihankkeita. No, te olette tämän työn jo tehneet tässä valiokunnassa ja sitten ne pitää toimittaa budjettivaliokuntaan. Ja sitten alustavasti näitä hankkeita arvioidaan sen suhteen, kuinka toteutettavissa ne ovat. Ja tarkoituksena on sitten, että heinäkuun loppuun mennessä voimme sitten arvioida, kuinka mahdollista on panna täytäntöön pilottihankkeita ja valmistelevia toimia. Syyskuun alussa, mikäli meidän täytyy vielä tehdä muutoksia, niin yksittäiset valiokunnat voivat sitten käsitellä näitä eri pilottihankkeita ja valmistelevia toimia. Sitten kuinka paljon varoja on käytössä eri otsakkeissa. No, loppupaketissa budjettivaliokunta ottaa mukaan ehdotuksia, joita tulee eri valiokunnilta. Ja tärkeää myöskin todeta, että otamme mukaan vain ne hankkeet, jotka ovat toteutettavissa. Meillä on nyt vähän resursseja, joten emme voi nyt toimia niin, että budjetista määrätään varoja hankkeisiin, jotka välttämättä eivät toteudu. Eli meillä on ehdotuksia liittyen näiden hankkeiden arviointiin. Ja siellä sitten yksinkertaisesti tarkastellaan sellaisia hankkeita, jotka on todettu toteutettavissa oleviksi. Sitten nämä ohjelmat, jotka liittyvät tämän valiokunnan toimintaan. No, tässä valiokunnassa katsotaan näitä hankkeita samalla tavalla kuin muissakin valiokunnassa. Useinhan budjettivaliokuntaa sanotaan herra eiksi, eli se, joka ei hyväksy kaikkia ehdotuksia. Eli meidän täytyy nyt olla pitää mielessä se, että elämme nyt kriisiä, ja meidän täytyy nyt hyvin tarkkaan arvioida, mihin resursseja pitäisi käyttää, ja arvioikaa, onko teillä jotain kielteisiä prioriteetteja. Jos meidän täytyy tehdä leikkauksia, niin meidän täytyy sitten eri valiokunnista saada vähän osviittaa siitä, mitkä hankkeet eivät ole toimineet kovin hyvin, tai kun ajatellaan tuloksia, mitkä hankkeet eivät anna parhaita tuloksia. Meidän täytyy arvioida näitä asioita ja sitten neuvoston kanssa täytyy sitten sopia. Tämä täytyy muistaa siinä tapauksessa, että me joudumme tekemään leikkauksia komission ehdotukseen. Eli te voitte myöskin kertoa siitä, mistä ja millä tavalla voidaan leikkauksia tehdä. Kiitos. Vielen Dank. Paljon kiitoksia. Lavialle halusinkin antaa heti puheenvuoron. Mitä tulee menettelytapaan, niin mielestäni se on ihan oikein toteutettu. Me olemme keränneet valiokunnasta nämä ehdotukset. Oma ehdotukseni ei mennyt läpi. Minulla oli niitä jopa kolme kappaletta. En tiedä minne ne ovat jääneet. Jätin ne jo viisi viikkoa sitten. No katsotaan minne ne ovat hukkuneet. Heinäkuussa haluamme siis äänestää tästä esity, esityksen pohjalta, mutta mehän olemme yleensä jääneet odottamaan neuvoston kantaa, mutta sitten on jo kesätauko, joten emme voi odottaa niin pitkään, joten meidän täytyy katsoa ensin näitä pilottihankkeita, valmistelevia toimenpiteitä heinäkuussa. Niistä pitäisi silloin jo äänestää. Ja uskoakseni sitten voimme antaa esittelijälle myöskin toimintavaltuudet pitää kiinni näistä komission esittämistä budjettikohdista. Näin on toimittu aikaisemminkin, joten jatkettakoon tällä tiellä. Näin saadaan parhaat tulokset aikaiseksi. Ei tässä kannata jäädä odottamaan neuvostoa, koska sitten olemme heti kättelyssä jälkijunassa. Kollega Lokikaart saa nyt budjettivaliokunnan puolesta puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia, herra puheenjo- rouva puheenjohtaja. Kiitokset myöskin näistä päivitetyistä tiedoista. Paljon tuli jo sanottua, mutta ehkäpä ihan lyhyesti tähän menettelytapaan liittyen. Niin, meillä on lukuisia tehtäviä, meillä on pilottihankkeet ja myöskin näihin prioriteetteihin liittyvä lausunto laadittavana. Äh, kulttuurivaliokunnan jäsenet ovat saaneet varmaankin oman muistiomme, eikö vaan? Toivottavasti olette sen saaneet. Jos ette, niin tulette sen vielä saamaan. Erityisesti niissä vitataan niihin kohtiin, jotka kuuluvat teidän toimivaltuuksiin, niin sitten aikataulutus mainitaan siellä ja sitten komission lehdistötiedote, joka liitettiin tähän talousarvioesitykseen ja se kertoo oivalla tavalla tästä talousarviosta. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että komissiohan hyväksyi esityksen 25. huhtikuuta ja nyt neuvoston tulee laatia oma kanta, niin kuin täällä jo sanottiin. Ja kuten tiedämme, niin tämä tulee hyvin myöhässä vaiheessa neuvostolta, ehkäpä heinäkuun loppupuolella, niin kuin puheenjohtajakin sanoi. Ja jotta meillä olisi riittävästi pelivaraa ja mahdollisuuksia keskustella asioista, niin me toimimme kuten viime vuonna tämän asian tiimoilta, eli heinäkuussa jo ensimmäiset äänestykset. Ja kuten täällä tuli jo sanottua, niin toivottavasti saan horisontaalisen mandaatin, jotta syyskuussa saadaan sitten hyviä tuloksia aikaiseksi ja, ja tehdä komission budjettiesitykseen tarvittavia tarkistuksia, mutta eihän sitä koskaan tiedä, joskus se olisi vaikkapa näinkin kunnossa. Niin, kuten viime vuonna, niin nytkin meidän tulisi priorisoida toimia – Marginaalit ovat hyvin pieniä, erityisesti otsakeen 3b osalta 25,6 miljoonaa euroa on käytettävissä. Yksi a siellä on 91 miljoonaa euroa, eli hiukan enemmän kuin edellisenä kahtena vuotena. En ole saanut syitä selvitettyä, mutta ehkä kyse on tästä maksutilanteesta. En tiedä, miten on mutta on hyvä asia, että meillä on 25,6 miljoonaa, kun verrataan siihen, että viime vuonna oli vain puolet tästä. Mutta meidän täytyy joka tapauksessa priorisoida ja meidän täytyy tietenkin keskustella priorisoinnista. Ja nyt pääsenkin näihin pilottihankkeeseen. En tiedä, miksi edustaja Pakin ehdotukset eivät ole löytäneet tietään tähän ehdotusnippuun, mutta selvitetään tämäkin kysymys. Katsotaan, minne ne ovat jääneet. Luettelo on siis laadittu ja jaettu teidän käyttöönne. Se taitaa olla teillä nyt edessänne. Ja 4. kesäkuuta tämä tulee olemaan myöskin pöydällä ja sitten komissio arvioi tätä ehdotusta ja antaa meille sitten palautetta kertoen, mitkä ehdotukset voisivat mennä läpi ja mitkä ei, niin kuin täällä yleisesittelijäkin jo totesi. Ensimmäinen keskustelu on jo käyty näistä sitoumuksista ja maksuista. Silloin kun keskustelimme asioista, niin kaikki ehdotukset eivät olleet vielä pöydällä, mutta kyllä pääsemme pitkälti yhteisymmärrykseen asioista. Ja lopuksi vielä tästä lausunnosta. Me tulemme hyväksymään budjettiprioriteeteista oman lausunnon. Kesäkuussa esittelen sen luonnoksen ja sitten äänestys lokakuun alkupuolella. Youth in Action ja Lifelong Learning ovat toimineet erinomaisella tavalla. Ne on pantu hyvin täytäntöön, kuten erityisesti Erasmus-ohjelma. Ja on sanomattakin selvää, että meidän täytyy investoida nuorisoon ja koulutukseen, niin kuin me olemme aina tehneet, ja tämä on myöskin Eurooppa 2020 hankkeiden mukaista toimintaa, eli tällä tiellä tulemme jatkamaan mitä emme saa unohtaa, ovat kulttuuria, me, mediat, luova teollisuus, siihen pitää investoida ja se pitäisi myöskin mainita. Ja viimeisempänä, mutta ei vähäisempänä, niin me tulemme panostamaan myöskin viestintäpolitiikkaan. Meidän tulisi varmistaa, että kansalaisilla on monimuotoista informaatiota EUsta käytössä, erityisesti tulevina parlamenttivaaliaikoina tuossa 2014. No niin, hyvä puheenjohtaja. Siinäpä pähkinänkuorossa keskeisimmät asiat näihin kolmeen toiminta-alueeseen liittyen, mutta palaamme toki lähitulevaisuudessa näihin kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitokset sinulle tekemästäsi työstä ja puheenvuoro nyt Ivanille. Câteva cuvinte aș vrea să spun despre acțiunile pregătitoare și proiectele pilot. Muutama sana näistä valmistelevista toimista ja pilottihankkeista vaikka muutamat ovatkin ihan hyviä, kulttuurien monimuotoisuus, koulutus, monimuotoisuus, mediat, urheilu, niin tiedämme, että kaikki, kaikki näistä ei voida tukea ja sen esittelikin jo totesi. Me voimme tehdä tarkistuksia budjettivaliokunnalle, mutta mitä ehkä emme voi etukäteen tehdä, niin ehkä siihen päästään vielä tarkistusten kautta. Nämä toimenpiteet, jotka ovat olleet menestyksekkäitä, niin kuin esimerkiksi urheilun alalla, niitä pitäisi jatkossakin tukea. Ja koskapa meillä ei nyt ole rahoitusta urheilulle seuraavia, ja kyse on seuraavista rahoitusnäkymistä. Mutta kun täällä nyt on esittelijä läviä paikalla, niin halusin kysyä, että ehkä minä en tätä ymmärtänyt oikein, mutta ei koulutus eikä nuoriso ole nähtävästi 2013 prioriteettina, niin kuin aikaisempina vuosina on ollut. Onko tämä minun väärin ymmärrykseni vai kuinka? 2013 tulee olemaan vaikea vuosi Ja se tulee olemaan myöskin hankala vuosi monivuotisen rahoituskehysten kannalta, koska meidän pitää ö, tehdä myöskin vielä töitä edelliseltä vuodelta peräisin olevien ö, rahojen kanssa ja olemme tässä aika lailla raja äärirajoilla ja sitten tosiaan tuo nuorisotyöttömyys on erittäin korkealla. Mutta meidän pitäisi kuitenkin ryhtyä toimenpiteisiin nuorison osalta myös EU-tasolla. En oikeastaan halua muuta tähän lisätä. Olen noin edellisten puhujien kanssa samaa mieltä. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Belet. Voorzitter. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia ja kiitokset esittelijällä Lavialle tästä selkeästä alustuksesta. Me tiedämme, mikä on tämänhetkinen tilanne. Ihan lyhyesti näistä prioriteeteista. Elinikäinen oppiminen, on ollut ryhmällemme prioriteetti ja se tulee sellaisena myöskin pysymään ja olen tyytyväinen, että viimeisessäkin budjetissa maksutaso on lifelong learningin osalta riittävän korkealla. Mutta meidän täytyy varmistaa, että jatkossakin näin on, riippumatta siitä, millä nimellä sitä kutsutaan. Mutta joka tapauksessa elinikäinen oppiminen pitää huomioida ohjelmakaudella alkaen vuodesta 2013. Toki tärkeitä ohjelmia löytyy muitakin, kansalaisuus, Youth in Action, media, kulttuuri. Me olemme todellakin tyytyväisiä siihen, että budjetti on oikealla tasolla. Ja minä uskon, että Lavian kanssa me tulemme tekemään kaikkemme, jotta kaikki ymmärtävät, että meidänkin mielestämme Nämä ovat sellaisia prioriteetteja, jotka liittyvät läheisesti juuri Eurooppa 2020 strategiaan. Eli tämä on erittäin tärkeä asia, kun puhutaan monivuotisista rahoituskehyksistä alkaen vuodesta 2013. Niin kuin kollega Lokikarkin totesi, urheilun osalta olemme aika lailla samaa mieltä. Monia ehdotuksia on esitetty, muun muassa valmistelutoimenpiteisiin liittyen. Puhutaan neljästä miljoonasta eurosta Tämä ei ole hirvittävän paljon, mutta kuitenkin selkeä viesti, että tämän verran rahaa tarvitaan vakaan urheiluperustan luomiselle, niin kuin työskentelyasiakirjassakin sanotaan. Myöskin tulevien vuosien valmistelevien toimenpiteiden osalta tarvitaan riittävästi rahaa, mutta lisäksi meidän täytyy taistella sosiaalista syrjäytymistä vastaan erityisesti heikommassa asemassa olevien henkilöiden osalta sosiaalinen inkluusio ja liikunta. Eli 2014-2020 pitää panostaa liikuntaan, urheiluun ja sosiaalisen inkluusioon, niin kuin täällä on tullut jo todettua. Niin, lopuksi vielä, mitä tulee valmisteleviin toimenpiteisiin ja pilottihankkeisiin, Rova puheenjohtaja, kyllä minä löysin yhden ehdotuksenne, jonka olette laatineet Kostan ja Gönsin kanssa, ja se liittyy yliopistokoulutukseen, romaniopiskelijoiden opis- yliopistokoulutukseen. Sen täältä löysin. Strasbourgissa viime viikolla kokoustimme. Se oli erittäin hedelmällinen keskustelu ja siellä pohdimme näitä viit 15 ehdotusta ja teidän ehdotuksenne, kun saadaan vielä tähän mukaan, niin sitten meillä on parikymmentä kappaletta ja toivottavasti mä osaan pikaisesti saada ne kaikki pöydälle. Sitten tiedämme, missä olemme menossa ja näin voimme sitten antaa pääneuvottelijalle selkeät ohjeistukset. Mutta meidän tulee varmaan huomioida myöskin, että liian kunnianhimoisia emme voi olla. Että tiettyä vaatimattomuutta kaivataan. Kiitoksia. My colleague, Mr. Lavi. Ihan lyhyesti äh, kollegani äh, Lavia budjettivaliokunnasta on täällä. Me olemme keskustelleet jo budjettivaliokunnan mahdollisuuksista, milloin voidaan säästää, milloin voidaan leikata, koska ei ole ollut kyseessä kestävä tai muuten tuloksekas toiminta, mutta tässä kulttu- kulttuurivaliokunnassa on hyvin selvää, että meillä on pieni budjetti ja sitten täytäntöpano aste on hyvää ja meillä on tosiaan hyviä tarinoita kerrottavana ihmisille, että miten me hyödytämme Euroopan kansalaisia. Ja se oli siis se viesti, jonka minä haluaisin välittää, että meidän budjetissamme ei ole varaa leikkauksiin tai uudelleen siirtoihin, koska meidän pitää tosiaan edistää koulutusta, elinikäistä oppimista ja näitä muita aloitteita mm, Norson ja kansalaisten keskuudessa. Ja Juuri tämä nuorisotyöttömyys esimerkiksi on tärkeä aihe meidän valiokunnallemme. Hyvä, niin tämän yhden yhteisen tarkistuksen kyllä löysin, mutta minä tein ihan omiakin ehdotuksia. Ne eivät ole mitään aivan täysin uusia. No, ehkä ne jostain löytyy, tuskin omaa väkiin niin on ne hukannut, koska ne ovat aika lailla tarkkaa porukkaa. No niin, teemme sutjakkaasti töitä. Mikäli tarkistukset jätetään englanninkielisenä, silloin pääsemme nopeammin eteenpäin. No, tyydyttäköön siihen ratkaisumalliin. Näin se vaan on tehtävä. Niin kuin edelliselläkin kerralla. Sopiiko? No niin, hyvä. Eli englanninkielisenä. Niin, komissio vielä Brigitte DeVos saa seuraavana puheenvuoron. Kiitoksia. Pyydän anteeksi sitä, että Nolts nyt ei päässyt paikalle. No en nyt toista kaikkea, mitä on sanottu. Koulutus ja kulttuuri. Ne ovat saaneet lisävaroja, koska ne liittyvät kasvuun ja työllisyyteen 2020 strategiaan – sitten elinikäinen oppiminen 13,6 miljoonaa saatiin lisää. Nuoret liikkeellä 16,5 miljoonaa euroa lisää, eli 13 miljoonaa lisää, kun alun perin oli tarkoitus. Ja tämähän korostaa, kuinka tärkeää komissiolle ovat nämä kaksi ohjelmaa. Sitten muut ohjelmat, ikävä kyllä, rahoitusohjelmaa piti noudattaa, eli kulttuuri- ja median osalta korotukset olivat noin 1 prosentti, ja sitten oli Erasmus Mundus-hanke vielä, ja urheilussa odottelemme pilottihankeehdotuksia. No, liikkumavara on aika vähän, ja komissio on yrittänyt luoda liikkumavaraa 1A ja 3B otsakkeisiin – Mitään muuta meillä nyt ei ole. Ehkä sitten annan puheenvuoron kollegalleni, niin, joka vastaa informaatiokysymyksistä. Thank you very much. Uh, just to say that... Kiitoksia. Haluaisin vain sanoa, että mm, tämä mm, viestintäbudjetti niin uh, on tällainen jatkuvuusbudjetti, ei sillä ole isoja muutoksia. No sehän on sikänsä jo hyvä tässä nykytilanteessa. Ja me voimme toki keskustella kaikista tarkistuksista heti, kun saamme kaiken tarvittavan tiedon, koska haluaisimme tässä nyt toimia tehokkaammin ja nopeammin ja käsitellä kaikki tarkistusehdotukset paremmin verrattuna viime vuoteen. Me Tietysti tässä nyt vielä työstämme viime vuoden budjetin tuloksia ja haluaisimme tehdä yhteistyötä teidän kanssanne, niin että tehdään hommat paremmin tänä vuonna. Eli haluaisimme tiedot mahdollisimman pian ja olemme valmiita keskustelemaan ja tekemään teidän kanssanne yhteistyötä tämän tyyppisten ongelmien ratkaisemiseksi jo ennakkoon. Paljon kiitoksia. Onko tarvetta muille puheenvuoroille? Kollega Lavia, olkaapa hyvä. Eh, Kiitoksia tästä hyödyllisestä keskustelusta. Hyvin selvästi on nyt tullut esille ensinnäkin, että komissio on kiinnostunut valmistelevista toimista ja pilottihankkeista ja toisaalta otsakkeissa, joissa, joihin nämä ehdotukset liittyvät, niin siellä on hyvin pienetä liikkumavaraa. Eli tästä syystä meidän täytyy käyttää painopistealueita, joita tämä valiokunta meille antaa, jotta voimme parhaalla mahdollisella tavalla käyttää näitä marginaaleja. Sitten Ivanille vastaus. Hän ei ollut löytänyt tätä mainintaa tuki nuorille koulutuksessa. No, vuonna 2013 budjetin painopistealueissa nuoret ja nuorisotyöllisyys ovat tärkeitä, ovat tärkeimmät prioriteetit tässä budjetissa, mutta myöskin kolmikantaneuvotteluissa valmistaudumme siihen, että täysistunnossa äänestetään heinäkuussa. Siellä on koulutus- ja kulttuurihankkeita, jotka ovat priorisoituja. Joten on selvää, että on vaikea mainita kaikkia budjettikohtia, mutta jos on muutamia hankkeita, jotka ovat antaneet erittäin hyviä tuloksia, kuten Youth in Action, käyn oppiminen, niin sitten ne ansaitsevat parlamentin tuen ja varmasti me näitä sitten myöskin tulemme tukemaan. Okay, thank you very much. Thank you. Hyvä, paljon kiitoksia. Kiitokset vierailustanne. Näin päätämme keskustelun tästä kohdasta. Ja sitten vielä kohtaan 13 monivuotinen rahoituskehys. Haluatteko sanoa tähän liittyen jotain? Ei, kaikki on tullut jo sanottua. Siis kohta 13. Further comments on the third, on the third no. no. Ei minulle 13 mitään. If we're talking about the, if, I have on the MFF, but not on the 13. Siis monivuotisesta rahoituskehyksestä kyllä, mutta ei kohtaan 13. Budget 2030, but we speak on the multi... Niin, nyt kyse on juuri siitä asiasta kohta 13 esityslistalla. Ei siis talousarvio vuodelle 2013. Ihan lyhyesti, jos vain mahdollista. Ähm. No lyhyesti. tämä vuosittainen budjettimenettely tietysti määrittää tämän monivuotisen rahoituskehyksen käsittelyn ja tämä monivuotinen rahoituskehys on, on tämän toimielinten välinen sopimus, eli se on tavallaan enemmänkin poliittinen luonteeltaan ja monivuotinen rahoituskehys asettaa siis tämän monivuotisen budjetin monivuotisen ohjelman mukaisesti. Ja Lissabonin sopimus nyt sitten muutti tätä monivuotisen rahoituskehystä ja siitä tulee nyt sitten lainsäädäntöä. Ja tässä nyt sitten neuvosto päättää ja parlamentti voi vain sanoa kyllä tai ei, eikä voi muuttaa komission ehdotusta. Nykyinen rahoituskehys päättyy 2013 ja, ja sitten parlamentin tilapäinen valiokunta esittää parlamentin toiveet rahoituskehyksen suunteen ja nyt komissio on tehnyt ehdotuksensa viime vuonna ja budjettivaliokunta nyt sitten käy näitä neuvotteluja itse budjetista. Ja koska parlamentilla on niin rajattu rooli, niin yritämme ehkä laatia sitten säännöstä 21 tällaisen puolivälin raportin. Se ei liity lainsäädäntöön sinänsä, vaan liittyy enemmänkin parlamentin toiveisiin seuraavaa monivuotista rahoituskestoa silmällä pitäen. Parlamentti hyväksyy mietintönsä lokakuussa. Kaikilta valiokunnilta on pyydetty lausuntoja. Minä esittelen oman lausuntoni heinäkuussa ja äänestämme sitten syyskuussa. Meidän lausunnolla on tietenkin merkitystä koska tässä nyt päätään siitä, että ovatko meidän ohjelmamme prioriteetteja vaikka ei, kun neuvotellaan neuvoston kanssa. Minä ö, käytän niitä argumentteja, jotka löytyvät meidän lausunnostamme lukujen osalta, niin meidän pitäisi kannattaa komission ehdotusta yhteisen Euroopan ö, ja muutaman muun hankkeen osalta. Tämän verran minulla oli tässä vaiheessa sanottava, mutta tietysti mielelläni kuunnen, että mitä muilla on sanottava tästä aiheesta. Ja. Who wants the floor? Hyvä. Onko puheenvuoropyyntöjä? Okei, okay, then what we... Eipä näytä olevan, joten odotellaan luonnosta ja keskustellaan sitten sen pohjalta. So, then schließen wir den Punkt 13. No niin, tämä riittää tästä niin pitäisi komissiolle esittää jotain kysymyksiä? Okay, because this morning we wanted that you said... Niin, aamupäivällä komissio ei ollut paikalla ja olisimme halunneet kysyä, mutta nyt olette paikalla ja... I was saying that I'm always here when I'm need... Olen täällä aina, kun minua tarvitaan. Ja, das ist wahr. Toden totta. Tämän voin vahvistaa. Siksi halusinkin kysyä, että onko jollain vielä jotain sanottavaa monivuotisiin rahoituskehyksiin. Ei näytä olevan. Me jatkamme keskustelua tuonempana, kunhan ehdotus on pöydällä. Tän kombia vielä. No niin, palataanpa sitten esityslistalla hiukan taaksepäin kohtaan 11. Kohta 11. Kyse on, hetkinen, paperit ovat hukassa. Citizens. Kansalaisen Eurooppa-ohjelma. Esittelijä on kollega Takkula. Kuten kaikki tiedämme, kansalaisen Eurooppa-ohjelma aiheuttaa suuria ongelmia. Koordinaattoreiden kokouksessa tätä jo käsittelimme. Ongelmana on se, että pöydällä on ehdotus, jonka voimme joko hyväksyä tai hylätä. Tästä keskustelimme tänään jo pitkään ja me sovimme tähän liittyen, että Lissabonin sopimuksen työstämisen aikoihin parlamentti veti vesä, vesiperän. Ja kun kyse on kansalaisten Euroopasta, niin silloin meillä ei olisi mitään sanottavaa, sehän ei käy, mutta neuvosto voi. Ja niin kuin aamupäivällä sanoimme, me olemme sitä mieltä, että tämä peli ei vetele, tämä on ihan naurettavaa, jos me emme vastusta tätä äänekäästi. Sitten ehdotettiin, että niin kuin monivuotisten rahoituskehysten osalta me teetättäisimme tällaisen väliaikaisen raportin se nyt on pelkää silmän lumetta. Neuvosto tekee kuitenkin mitä tahtoo ja me vain sitten kärsimme. Mutta kansalaisten, kansalaisten Eurooppa-ohjelman tiimoilta ei näin voida mennä. Ja siksipä koordinaattoreiden kokouksessa tänään tätä asiaa käsittelimme ja minä omalta osaltani ehdotinkin, että palaisimme ryhmimme ja ryhmätasolla yrittäisimme saada enemmistön sen ajatuksen taakse, että hylkäämme tämän ehdotuksen. Eli hylkäämme sen, ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että pöydällä ei ole mitään, ei ole ohjelmaa. Ja siksi neuvoston ja komission pitää pohtia sitä, miten se reagoisi tähän mahdolliseen tilanteeseen, sillä rahat on käytettävä, kun sitä on, ja toisaalta Raha tulee käyttää kansalaisten intressien mukaisesti. Tässä on enää vuosi Eurooppa-vaaleihin ja tuskinpa meillä on varaa sellaiseen tilanteeseen, että kansalaisten Eurooppa-ohjelmaa ei ole, mutta ei meillä ole varaa myöskään sellaiseen ohjelmaan, johon me emme ole saaneet omaa sormenjälkeä painettua. Me olemme päättäneet siis, että ryhmätasolla asiaa käsitellään ja kunhan ryhmät ovat keskustelleet asiasta, niin tarvittaessa me sanomme, että ei käy. Meidän oikeudellinen yksikkö on esittänyt oman näkemyksensä, mikäli jossain muualla ollaan eri mieltä, niin kertokot sitten, että miten me voisimme kuitenkin hommat hoitaa siten, että toimimme meidän oikeudellisen yksikkömme näkemyksen mukaisesti. Siinäpä lyhyt selvitys asiasta ja esittelijä on vaatinut jo riittävän pitkään sitä, että hän pääsee toden todellakin töitä tekemään. Olkaapa hyvä. Johtaja. En tiedä, onko mulla mitään lisäarvoa enää tähän tuotavana, mitä juuri että Näinhän me olemme tätä asiaa tässä keskustelleet ja käyneet läpi ja olleet hyvin yllättyneitä tästä tilanteesta. Eli itse ensin mietin sitä, että pitäisikö tämä jakaa kahteen osaan mutta kuten tiedämme, sekä jäsenvaltiot että komissio ovat ilmaisseet vahvaa varauksellisuutta tällaista näkemystä kohtaan, niin, niin ehkä sitten on parempi näin, että, että viedään tätä poliittisiin ryhmiin ja käydään, käydään keskustelua, koska tämä voi olla ennakkotapaus sitten tämä, tämä koko mietintö, millä tavalla tämä Lissabonin sopimus sitten toimii. Eli niin, oma näkemykseni oli tosiaankin sitten lopulta se, että me voidaan tehdä muutoksia ehdotukseen, kuten se perustuu se kaksoisoikeusperustalle ja jatkaa tavallista lainsäätämisjärjestystä, mutta niin kuin todettua tässä jo puheenjohtajan kautta, että ehkä tässä kohdassa nyt parempi käydä keskustelu poliittisissa ryhmissä ja katsoa sitten, että mihin, mihin tässä lähdetään, että ei me aleta pelleilemällä Tämä on kansalaisten ja Euroopan kannalta vakava ja hyvä hanke ja tuota, aivan niin kuin Marko sanoi tänään ja minusta hyvin, että onhan se melko erikoista, että jos tämmöinen kansalaisten Eurooppa-ohjelma on, ettei ainut vaaleilla eh, demokraattisesti valittu elementti voi sanoa mitään muuta kuin kyllä tai ei. Ei tämä nyt ihan näinkään tämä homma voi mennä, mutta me jatkamme asian eteenpäin viemistä ja, ja, ja painostamista siltä osin, että päästään tekemään hyvää raporttia, joka on vähintäänkin sen kahden dehontin pisteen arvoinen. Vielen Dank. Äh, die Kommission... Oikein paljon kiitoksia. Komissio haluaa varmaankin sanoa jotain. No, me olemme Redingin kanssa ja komission oikeudellisen yksikön kanssa keskustelleet tästä asiasta. Redingin kanta on jo tiedossa ja te kuulitte nyt, että me olemme valmiita käärimään hihat, ryhtymään taisteluun, emmekä sulata tällaista näennäis yhteispäätösmenettelyratkaisumallia niin kuin komissaari Reding edellisessä kokouksessa ehdotti. Jos teillä on jotain sanottavaa, niin olkaa hyvä vaan. Well, thank, thank you, Mrs. Kiitoksia puheenjohtaja. Ymmärrän huolenaiheenne. Tämä on suurempi asia kuin pelkästään tämä kansalaisten Euroopan ohjelma ja Ymmärrämme sen erittäin hyvin. Korostaisin nyt kuitenkin, että artikla 352 ei ollut komission suosikkivaihtoehto oikeusperustaksi. Me analysoimme kaikkia mahdollisuuksia, jotta se voitaisiin välttää. Olisi ollut parempi, jos parlamentti olisi ollut yhteislainsäätäjänä, mutta nyt sitten analyysin jälkeen oikeudellisessa yksikössä tulimme johtopäätökseen, että se ei ollut mahdollista. Ainoa ratkaisu oli se, että noudatamme artikla 352 ja muistuttaisin vielä niille, jotka eivät olleet mukana kokouksessa Redingin kanssa, että ensimmäiset syyt liittyvät tämän hankkeen sisältöön. Hankkeen ytimessähän ovat demokraattinen sitoutuminen, kansalaisten osallistuminen – se on se kaikkein tärkein osio Tietysti on myöskin tämä muistikysymys, mutta me katsomme kuitenkin, että se on hyvin lähellä kansalaisten osallistumista. Ihmisten EU-kansalaisuuden tuntoa on edistettävä. Tämä on pidettävä mielessä, ja myöskin lähestymistavan muuttaminen liittyy Lissabonin sopimukseen ja artiklaan 11, eli kansalaisten osallistuminen EUn demokraattiseen elämään ei ole tavoite, joka olisi erikseen mainittu perussopimuksessa, mutta nämä artiklat eivät anna mahdollisuutta toteuttaa näitä hankkeita, ja siksi meidän piti käyttää 352. No, neuvostolla on nyt yleinen lähestymistapa selvillä ja puheenjohtajavaltio ja puheenjohtajavaltion edustaja nyt tällä paikalla ja ehkä hän voi sitten vielä lisätä jotain minun esitykseeni. Ja neuvostossa on puhuttu kansalaisten osallistumisesta ja se elementti jopa vahvistui siellä. Sitten menettelystä. Komission oli pohjattava tämä päätös 352 johtuen lainsäädäntömenettelyistä. Säännöissä on sanottu, että mitään kaksoisoikeusperustaa ei ole mahdollista käyttää silloin, kun ne ovat ristiriidassa keskenään. Eli se, miten neuvosto ja parlamentti toimivat 352 artiklan pohjalta ja sitten 357, 167 pohjalta, niin ne ovat ristiriidassa. Me olemme jo keskustelleet eri oikeudellisten yksiköiden välillä. Mehän tiedämme, mitä tässä nyt on pelissä. Haluaisimme vain korostaa sitä, että oikeudellisen analyysin jälkeen tultiin tähän tulokseen, eikä kyse ole mistään toimijoiden välisestä voimapelistä, vaan tämä on oikeudellisen analyysin tulos. Kiitos. Paljon kiitoksia. No, mekin olemme keskustelleet ja päätelmät olivat aivan toisenlaiset. Meillä on nimittäin oikeudellinen yksikkö, joka sanoi aivan jotain muuta kuin teidän oikeudellinen niin joten eiköhän meillä ole oikeus olla eri mieltä ja toimia siltä pohjalta. Ja voinen vakuuttaa teille, että kollegaamme Klaus Liini, joka on jurivaliokunnan puheenjohtaja ja vastaa myöskin tästä asiasta varjoesittelijän ominaisuudessa, on samaa mieltä oikeudellisen yksikön kanssa. Ja ei nyt sen raskaampaa kalustoa voidakaan tarjota. No, neuvosto, haluaako neuvosto vielä sanoa jotain? Please, you have the floor. Olkaa hyvä. you very much, madam. Paljon kiitoksia. Anteeksi nyt tässä tämä hämminki. No minä olen tietysti pahoillani, kun kuulen, että minkälaiset päätelmät te olette vetäneet ja minkälaisen päätöksen tehneet. Haluaisin vain lisätä, että tietenkin yksi suurimmista haasteista tämän ehdotuksen kohdalla oli juuri tämä oikeusperusta. Siitähän tarvitaan nyt yksimielisyys, ei käytetä tätä tavanomaista lainsäätämisjärjestystä ja e, sitten tässä muutamissa jäsenvaltioissakin aika mutkikkaat päätöksentekomenettelut kyseessä. Ja sen takia niin myös jäsenvaltioiden pyyntöön, pyynnöstä johtuen niin Puheenjohtajavaltio päätti pyytää vaikeudesta yksilöltä kirjallista lausuntoa. Voin vain rauhoittaa teitä siitä, että tämä oikeusperusta kysymys oli tosiaan vaikea myös neuvostolle. Ja siitä esitettiin monenlaisia huolenaiheita, mukaan lukien se erityinen rooli, joka on Euroopan parlamentilla. Eli en tässä, tässä nyt ruotimaan näitä teknis, laillisteknisiä kysymyksiä, minä olen mikään lakimies, mutta nyt kun neuvosto on sitä mieltä, että nämä molemmat teemakokonaisuutta liittyvät tietysti yhteen, niin ei meillä ole mitään muuta mahdollisuutta tämän oikeusperustan kannalta. Ja tässä yhteydessä haluaisin kiittää TAK kulaa esittelijänä. Hienoa, että olette ryhtyneet aloitteeseen järjestäneet kokouksen näiden kolmen toimielimen oikeudellisen yksikön välillä 21.4., joka sitten valitettavasti ei kylläkään tuottanut ratkaisua tähän kysymykseen. Kiitoksia. Ja. Paljon kiitoksia. Niin kuin kysyi kolmelta juristilta, niin kolme vastaustahan saa, näinhän sitä sanotaan, ja oikeudellisen yksiköiden osalta tilanne on varmaan sama. Meidän oikeudellinen yksikö kyllä toimii johdonmukaisesti ja tarkkaan, mutta haluaisin palata vielä siihen, mitä komission edustaja totesi. Demokraattinen osallisuus ja osallistuminen, siitä olisi kyse. Niin, siitähän me puhumme demokraattisesta osallistumisesta. Mekin haluamme osallistua tähän. Siksi me käymme täällä kuumana. Ne, jotka on valittu, niin heillä pitäisi olla mahdollisuus kertoa siitä, miten tämä demokraattinen, demokraattinen legitimiteetti toimii. Neuvosto on tehnyt työnsä, hyvä niin. Varmaan sieltä löytyy hyviäkin ehdotuksia, mutta mekin haluamme saada äänemme kuuluviin. Kollega Takkula on esittelijä, hän haluaa esittää uusia ehdotuksia ja muuttaa ohjelman huonoja asioita. Minä esimerkiksi en ole sitä mieltä, etteikö Euroopataloja pitäisi enää tukea, vaan enää hankkeita silloinhan minä tuhoaisin monien vuosien aikana tehdyn työn. Emme me sitä voi hyväksyä. Ei sitä neuvostokaan ole ehdottanut, mutta minä voisin ehdottaa sitä, mutta se ei onnistu, koska sanoisin, voin sanoa vain ainoastaan kyllä tai ei. Se nyt ei ole parlamentarismia ja tuskin kukaan täällä on kanssani eri mieltä, joten ryhmässä katsotaan sitten, mitä tehdä ja sitten sanomme, ei, ja kollegahan Klaus Hanna on samaa mieltä. Minä uskon, että tämän linjauksen takana myöskin enemmistö on. Ja sitten neuvosto ja komissio miettikö keskenään, että pitäisiköhän niiden kallistua enemmänkin oikeu- parlamentin oikeudellisen yksikön kannan puolelle. Vuoteen 2014 ei ole enää pitkä matka ja silloin puhutaan todellakin kansalaisten osallisuudesta. No niin, ja sitten vielä Kroatian kollegoille toteaisin, että ensimmäistä kertaa on myöskin kroatian kielen tulkkaus tarjolla. Kanava 27, kollega Matusek. Hienoa, että te voitte seurata tätä keskustelua myöskin omalla äidinkielelläni, vaikka osaattekin englantia ja saksaa oikein hyvin. Hannu, äläpäs karkaa minnekään, minä tarvitsen sinua vielä, älä lähde minnekään. Niin, kiitoksia. Keskustelu aiheesta päätyy tähän. Kiitokset neuvostolle ja komissiolle läsnäolosta. Ja palaisin vielä siihen, mistä olemme jo tänään keskustelleet. No minnekäs Lokigaard hävisi? No niin, häipy tietenkin. Niin koordinaattoreiden kokouksessa sanoimme jo, että koordinaattorit päättävät tänään siitä, että pitäisikö meidän vapauttaa nämä reservit ja komissio sanoi tekevänsä töitä. Ja kuten sovittu, minä soitin Polgarille ja hän sanoi, että hän luuli, että hänellä olisi aikaa kesäkuun puoleen väliin asti, niin kuin kollega Lokegaardkin luuli, mutta ilmeisesti tässä on tapahtunut pieni kömmähdys. No, minä sanoin hänelle, että me, me tarvitsemme tiedon, siitä, että ollaanko asiaa neuvostossa työstämässä tai komissiossa työstämässä ja pyysin, että saisin luonnoksen käyttöön. No se on vain luonnos ja sitä ei ole kovinkaan monelle vielä näytetty. Kollega Lokegaard on sen nähnyt. Ainakin hän on ehtinyt sitä vilkaisemaan. Minäkin vilkaisin sen, kuten myöskin kollega Tryppel nähtäväksi, tai oikeastaan Voidaan vain toivoa, että komissio toimii strategisella tavalla, eli toimii niin kuin me toivomme. Otetaan huomioon muuttunut tilanne ja reaktio, reagoiminen siihen. Kaikki se, mitä tässä luonnoksessa sanotaan, niin oikeastaan osoittaa, että komissiokin on menossa samaan suuntaan kuin mihin me haluamme mentävän ja täällä viitataan kasvuun, solidarisuuteen, vakauteen ja niin poispäin. Europe for Citizen ja viitataan siihen, mihin Euroopan ylipäätään pitäisi pyrkiä. Sitähän me olemme aina komissiolta vaatineet. Joten eiköhän tässä olla ihan oikealla tiellä, ainakin näin ensilukemalta voisin näin sanoa. Mutta kyse on vain tällaisesta ajatusluettelosta ja kesäkuun puoleen väliin mennessä varsinainen ehdotus on pöydällä, tai ainakin pitäisi olla, ja toivoisin, että kollega Polgar, joka on tämän luonnoksen meille laatinut, niin hän saisi työaikaa ja työrauhaa, mutta myöskin ehdotuksia ja toivoisin, että me voimme että voimme huomenna ja ylihuomenna hyväksyä sen, että reservit vapautetaan. Ja kollega Lokegaard, te saatte vielä puheenvuoron, kun tästä asiasta myöskin vastaatte. Olkaa hyvä. No en minä oikeastaan tiedä, vastasinko minä siitä vai. No on ihan totta, että meillä on nyt tämä ihan ensimmäinen luonnos Polger, herra Polgerilta ja on hienoa että se saatiin näin nopeasti. Ja nyt meidän pitää sitten tehdä päätös. Voidaan varmasti sanoa, enkä epäillekään, etteikö tuo tiimi tekisi tosiaan kovasti töitä niin, että saataisiin jokin hyödyllinen ehdotus. Ja meillä on ö, aika pitkälle yhteisymmärrys siitä, että mihin me haluamme päästä. Ainoa huoleni on se, että kun teemme tämän päätöksen nyt, niin tässä ikään kuin keskeytetään tämä hyvin hankala prosessi. Ja niin kuin olen sanonut jo muutaman otteeseen tänään, niin minusta ei tunnu välttämättömältä, että tämä päätös pitäisi tehdä juuri nyt. Tutkiskelin tätä asiaa tässä iltapäivän kuluessa ja näyttää siltä, että Ei ole mitään ongelmaa, jos, et, jos tätä lykätään vielä muutama viikko. 19.6. on seuraava budjettivaliokunnan kokous. Ja ne ihmiset, joille minä puhun siellä, niin sanovat, että no ei siinä mitään, jos päätös tehdään siellä. Meilläkin on kokous 19. päivä, niin että oikeastaan tässä nyt on kyse ihan vain käytännön jutuista. Voimme katsoa tätä vielä ja tehdä yhteistyötä, eikä kannata nyt stressata ihmisiä tällä. Ja minulla on myöskin herra Pokerin kanssa tästä nyt yhteisymmärrys ja tulemme sopimaan tästä vielä, mutta emme nyt tietenkään ihan niin pitkällä vielä ole. Eli tuntuu vähän liian varhaiselta tehdä tätä päätöstä nyt, kun kuitenkin voimme 19. kesäkuuta vielä tehdä sen. Eli ehdotan tehdä virallisesti, lykätään tätä nyt niin, että saadaan sitten vaikka vielä ö, päätellä tämä yhteinen hyvä työ. Morgen waren. No niin, olemme siis lähtökuopissa. Minulle sanottiin, siis jos emme sano kyllä tai ei, niin huomenna tai ylihuomenna budjettivaliokunta näyttää vihreää valoa ja siitä se lähtee liikkeelle ja sitten meidän ei tarvitse sanoa enää yhtään mitään. Nyt meidän olisi sanottava ei, jotta jossain vaiheessa voimme sitten sanoa kyllä. No, sehän on pelleilyä. Silloin meidän ei olisi tarvinnut eli edes olla Polgarin yhteydessä ja vaatimalla vaatia tällaista keskeneräistä tekstiä käyttöömme. Minä vakuutin hänelle, että jos se menee toivomamme suuntaan, niin kuin tämä näyttää menevän, niin me voisimme tämän hyväksyä – ja sitten 17. päivää asti hänellä on aikaa toimittaa meille valmis asiakirja, joten kyllähän minun pitää noudattaa näitä sopimuksia. Kyllä teemme itsemme naurunalaiseksi, jos me vain jatkamme tällä linjalla. Kollega Polgar yrittää auttaa meitä, hän tekee meidän kanssamme töitä, hän sai tämän pestin myöhemmässä vaiheessa hoidettavakseen ja on ymmärtänyt, mistä on kyse, mutta hän joutuu keskustelemaan monien tahojen kanssa, muun muassa Redingin vihreää valoa hän kaipaa ja se ei onnistu ihan tuon tuosta. Ja hän ilmoitti, että 17. päivän mennessä asia voidaan hoitaa kuntoon. Asiat eivät etene niin nopeasti kuin meillä täällä. Joten vielä kerran kollega Lokegaard ja sitten kysyn, mitä muut ovat mieltä Minähän ei ole mikään kaikki tietävä täällä, vaan haluan kuulla, mitä te olette mieltä asiasta. Morten. I understand. Uh, yeah. Ymmärrän, että tämä täytyy ratkaista, mutta en tiedä, ketä me tyydytämme toimimalla tällä tavalla. Sekä me että komissio ja budjettivaliokunta ovat tyytyväisiä, jos saadaan aikaan sopu kesäkuun puoliväliin mennessä. Eli ketä varten tässä nyt toimitaan? Tietysti parlamentti ja valiokunta saa irti enemmän, jos meillä on pari viikkoa enemmän neuvotteluaikaa. Eli en ymmärrä tällaisia perusteita. kaikilla kunnioituksella kaikki ovat varmaan samaa mieltä siitä, että pari lisäviikkoa olisivat hyviä. En tiedä, ketä se ärsyttäisi, paitsi ehkä komission jäsentä. Me olemme taistelleet pitkään, 6-9 kuukautta päästäksemme tähän vaiheeseen, ja nyt meillä on mahdollisuus saada jotain aikaan. Ja enää pari-kolme viikkoa tarvittaisiin. Ja sekä komissio että parlamentti on tällä linjalla. Joten en todellakaan ymmärrä. Instruktionin. No me olemme saaneet nyt erilaiset ohjeet. Minun, minä kysyin tätä sihteeristöltä ja minulle sanottiin, että tänään pitää tehdä päätös, koska 7.6. tehdään päätös sitten tuolla toisella Eli meidän pitää sitten nyt 31. päivä mennessä tehdä oma päätöksemme. Eli meidän pitää nyt sanoa kyllä tai ei. Jos sanomme ei, niin sitten tämä mm, asia raukeaa, mutta jos sanoo kyllä, niin sitten tässä edetään niin kuin tässä nyt on kaavailtu. No, seuraavaksi Markus Korea. Mitä tehdään? Sanotaanko ei ja jäädään odottelemaan vai kuinka? No, mi, mi sembra tässä on nyt jotain hämmennystä. Meillä on erilaisia tietoja. Lokegaard ja Pak puhuivat nyt vähän eri asioista. Meillähän on nyt tietoja, jotka olemme saaneet suoraan. Ja kuten Pak sanoi, en usko, että me voimme enää hukata aikaa sanoa ei, jotta myöhemmin voin sanoa kyllä. Meidän on nyt pakko tehdä valinta myönteisesti jos haluamme vastata tähän, ja meidän on pakko vastata myönteisesti tässä tapauksessa. Ja, ich teile das, was Markus... Niin, olen Markus Korjan kanssa samaa mieltä, että jos tosiaan nyt tämä tilanne on, ja minäkin ymmärsin tämän asian aamupäivällä niin, että budjettivaliokunta päästää asiasta huomenna, niin että jos tosiaan näin on, niin, no okei, okay, huomenna. Niin sitten ehkä meidän pitäisi vielä herra Bogerille sanoa, että tämä on nyt ö, aikamoinen luottamuksen osoitus meiltä. Ja toivomme sitten tähän tosiaan meidän odotustemme mukaisesti sitten tosiaan niin, ö, ö, muotoileton asiakirjan noin niin kuin mitä on kaavailtu. Eli että tämä on hänelle aikamoinen luottamuslause ja että hän ottaa sen sitten huomioon vastaavalla tavalla ja pitäisi e- estää, että mm, e- ensi vuonna pitää jälleen jättää tällainen varauma, joka pitää sitten vapauttaa. Eli ei me nyt varmaan kannata tässä vaiheessa ryhtyä tätä blokkaamaan, koska tällä kuitenkin rahoitetaan hyviä asioita, ja joita nyt ei juuri nyt voida raho- rahoittaa, koska meillä on tämä varaus olemassa mutta minä tosiaan antaisin tällaisen signaalin eh, herra Borgelle. Helga. No hyvä, nyt sitten tässä seuraavaksi liberaalit Helga. Morgen von den Versuch gemacht. Tänä aamuna katsoin vähän näitä aikataulukysymyksiä budjettivaliokunnassa ja sitten näitä toiveita, joita on esitetty ja vaatimuksia, joista Lokegaard puhui. Eli täytyy miettiä, miten voimme edetä meidän täytyy ilmoittaa, kuinka kirjasta tämä on, ja meidän täytyy sitten odottaa, että hän sitten toimii sen mukaisesti. Jotain työtä tässä jo on tehty. Minä nyt tässä en ole vihreiden koordinaattori, mutta jos nyt sanon henkilökohtaisen mielipiteeni, niin olen Petra Kammertavartin kanssa samaa mieltä. Oho. Kollega Biski. Noin budjettivaliokunnalle siis positiivinen vieste ja kollega Polgarin laadin ystävällissävyisen kirjelmän ja sanon, että me luotamme hyvin tuloksiin ja vapautamme nämä reservit, mutta oletamme, että hän toimittaa meille todellakin tämän asiakirjan kesäkuun puoleen väliin mennessä. Sopinee teille. No niin, keskustelu tästä aiheesta päättyy tähän. Presentation of, äh, nummer 15, 14, äh, ja? 13 haben wir schon. Morten, olepas hyvä. Jotkut yrittävät kuvailla tätä tilanteena, jossa tarvitaan lisää luottamusta. En nyt ole ihan väärässä, niin Minähän myöskin olen puhunut Bogerin kanssa. Ja tämän ainoa syy, miksi olemme täällä, ja meillä on nyt mahdollisuus edetä tässä, koska olemme käyneet vuoropuhelua Bogerin kanssa. Eli ei tässä ole epäluottamuksesta kyse, vaan meillä on jo luottamusta. No tiedän, mitä te sanoitte, mutta ei tässä ole kyse siitä, ettemmekö luottaisi toisiimme. Mehän olimme niitä, jotka olemme yhteydessä Polkeriin. Me olemme käynnistäneet tämän vuoropuhelun ja osoittaneet hänelle luottamustamme. Mehän luotimme heihin. Ja nyt sitten. No, kaikki on nyt sanottu ja todellakin toivon, että he ovat luottamuksen arvoisia, koska muuten loimme hukanneet aika paljon aikaa. Yeah, I totally agree with you. Olen kanssani aivan täysin samaa mieltä. Välitetään tämä viesti ystävälliseen, mutta tiukkaan sävyyn. Ehkäpä täällä on joku, joka kuuntelee korva tarkkana. Niin, toivottavasti Polger ei tuota meille pettymystä. Eli kesäkuun puoliväliin mennessä kiitos. Näin meille luvattiin. No niin, tämä riittää tästä. Näin pääsemme kohtaan 14 tutkimuksen esittely. Mehän olemme teetättäneet sen aiheesta eurooppalaisen tutkintojen viitekehityksen täytäntöönpano. Aiheesta vastaa tutkija Simon Brook. Olkaapas hyvä. Me here uh, presenting the, the outcomes of the uh, study which has been carried out by... Kiitoksia. Itse ja kollegani olemme laatineet tämän tutkimuksen käyn läpi seuraavat asiat. Ensinnäkin hiukan taustaa, tutkimuksen tavoite ja kerron vähän sitten näistä arviointipuitteista, sitten tärkeimmät tutkimustulokset, päätelmät, suositelmat ja sitten lopuksi vielä kysymyksiä ja vastauksia. Eurooppalaisen tutkintojen viitekehys, se on osa koulutuksen alan eurooppalaista yhteistyötä, jolla halutaan edistää elinikäistä oppimista ja työntekijöiden liikkuvuutta. Parlamentin ja neuvoston suositus vuodelta 2008 osoittaa, että vuoteen 2010 mennessä tutkintoja pitää olla eurooppalaisia tutkintoja Tietysti voidaan kehittää myöskin kansallisia tutkintojen viitekehyksiä. Vuonna 2012 kaikkien tutkintojen on sisällettävä viittaus EQF-tason. Meidän täytyy tietysti edistää myöskin ei-muodollista oppimista ja meidän täytyy varmistaa laatu koulutuksessa ja ammattikoulutuksessa. Ja jäsenvaltiossa pitää olla kansallinen koordinaatiopiste, jotta voidaan tukea kansallisten ja eurooppalaisen järjestelmän yhteentoimivuutta. Tarkoituksena oli riippumasti arvioida tilannetta siitä, miten EQF on pantu täytäntöön. Ja erityisesti halusimme tarkastella, miten jäsenvaltioissa käsitellään haasteita, jotka liittyvät tutkintojen viitekehyksen täytäntöönpanoon – Meillä on myöskin laadittu typologia toimista, katsottu tehokkuuskysymyksiä ja mietitty, millä tavalla jäsenvaltiot voisivat päästä haluttuihin tuloksiin. Me olemme keränneet tietoja jäsenvaltioista ja on tehty kuusi syvällisempää maatutkimusta Alankomaat, Itävalta, Iso-Britannia, Saksa, Sve, Ruotsi, Italia ja Puola – Olemme haastatelleet eurooppalaisia sidosryhmiä ja sitten olemme analysoineet näitä tietoja. Sitten arviointipuitteet. Kun katsotaan, miten täytäntöönpano on toteutunut, tietysti täytyy katsoa, miten suosituksia on teknisesti pantu täytäntöön, mutta on muitakin tärkeitä asioita, joihin täytyy puuttua tällaisessa tutkimuksessa. Esimerkiksi kuinka relevantteja suositukset ovat ja mitkä ovat tulokset, eli mitä on saatu aikaan tähän mennessä. Ja näiden vaiheiden jälkeen sitten päätelmät ja suositukset tehdään. Ja tämä lukema liittyy näihin arviointipuutteisiin. No sitten tässä on päätulokset niiden jälkeen puhun sitten päätelmistä ja suosituksista. Eli tärkeimmät tutkimustulokset, viitekehyksen merkitys. Meidän täytyy edistää elinikäistä oppimista. Se lisää työntekijöiden liikkuvuutta lisäämällä tutkintojen läpinäkyvyyttä. Ja meillähän on nyt sosiaalisia, teknologisia, taloudellisia muutoksia – ja meillä on myöskin paljon globalisaatiota Euroopan ja kolmansien maiden välillä. Ja sitten teoreettisesti ajatellen, miten järjestelmä on suunniteltu, niin se on aika vankka. Sillä on selkeitä tavoitteita, ja sillä edistetään työntekijöiden ja opiskelijoiden liikkuvuutta, elinikäistä oppimista, ja sitten tutkintojen viitekehys on hyvin keskeinen, jotta näihin tavoitteisiin päästään. Mutta vaikka tällä tähdätään työmarkkinoille, niin viitekeys kuitenkin liittyy lähinnä koulutuspolitiikkaan, eikä niinkään työmaailmaan ja työmarkkinoihin. Sitten jos sitten katsotaan vähän laajempaa kontekstia, niin voidaan nähdä, että sitä on edistetty hyvin paljon Euroopan tasolla ja se on läheisesti kytköksissä eurooppalaisiin koulutushankkeisiin ja siinä on noudatettu myöskin toissijaisuusperiaatetta. Ja maailmanlaajuisesti halutaan nyt tämän tyyppisiä tutkintojen viitekehyksiä. Tutkintojen viitekehys liittyy läheisesti myöskin muihin eurooppalaisiin välineisiin ja hankkeisiin, kuten ECFETin, Europassiin, korkeakoulukehityksen järjestelmään, epämuodolliseen oppimiseen – ja kaikki nämä hankkeet tukevat toisiaan. Mutta nyt on vielä liian varhaista täysin tietää, miten nämä aloitteet ovat vaikuttaneet tutkintojen viitekehykseen. Sitten on muita hankkeita, joita muu pääosastot hallinnoivat. Esimerkiksi ESCO ja vuoden 2005 ammattitutkinto direktiivin. Erityisesti tämä viimeinen on selkeitä eroja EQFn välillä. Sehän pohjautuu tuloksiin, kun taas vuoden 2005 direktiivi sisältää viisi portaisen järjestelmän, jossa on erilaisia muuttuja, ja näiden kahden järjestelmän yhdistäminen on siis suositeltu main findings and look at... Jos sitten katsomme näitä tarkempia tuloksia ja teknistä täytäntöönpanoa, ja katsomme juuri tätä tuota avointa koordinoinnin menetelmää, niin niin kuin äh, sanoin, niin äh, toissijaisuutta on noudatettu ja äh, komissio vain helpottaa tätä menetelmää. Jäsenvaltiot siis tekevät itse työn. Ja Jotta voidaan kannustaa jäsenvaltiota, niin komissiolla on koko joukko välineitä käytössään, jotka kuuluvat tämän avoimen koordinaation piiriin. Tässä selvityksessä havaitsemme useita suotuisia ehtoja täytäntöpanolle. Tällaiset, ovat, nämä ovat sitten myöskin pohjana tälle tekniselle täytäntöönpanolle, josta löytyy suositukset raportista. Ensinnäkin täytyy olla tällaista valmistelevaa poliittista valmistelua ja sitoutuneisuutta tässä aikaisemmassa vaiheessa. Sitten täytyy olla yhteisiä huolenaiheita, institutionalisointia, sitten ohjelmat, esikuva ja indikaattorit, sitten sidosryhmät täytyy myös saada mukaan. Ja myöskin jäsenvaltioiden konfliktit eh, täytyy pystyä ratkaisemaan, ei toiset eh, jäsenvaltiot ovat vähän vastakaisemmin, nekin tässä yhteistyöhön. Tämä kaikki on kyllä hyvin tarkkaan kuvattu raportissa, mutta kun aika on niin vähän, niin otan esille vain muutaman tärkeän havainnon. Havaitsimme, että on olemassa isoja eroja tilanteissa joista jäsenvaltiot lähtevät liikkeelle täytäntöpanossa esimerkiksi yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti, Malta, Ranska, niin aloittivat, olivat jo aloittaneet työn viitekehyksen parissa ja olivat jo kuvailleet näitä tutkintoja tulosten pohjalta. Ja näiden maiden oli aika helppo jatkaa sitten työtä tämän EKF-järjestelmän parissa. Sitten muut valtiot, niin kuin eteläiset jäsenvaltiot ja uudet jäsenvaltiot, niin joutuvat sitten tarkistamaan järjestelmiään ja täytyy ottaa mukaan tämä tulosperusteinen luokittelu omissa järjestelmissä, niin se tarkoitti noiden maiden kannalta paljon enempää työtä. Ja sitten oli vielä maita, joilla oli hyvät koulutusjärjestelmät ja jonkin tyyppinen tällainen tulospainotteinen järjestelmää käytössä. Ja vaikka maat olivat erilaisia, niin havaitsimme kuitenkin, että yhteinen tavoite oli se, että saadaan näky, läpinäkyvyyttä ja luottamusta toinen toistensa järjestelmiin. Vain tämän luottamuksen pohjalta niin liikkuvuutta voidaan edistää. Ja jos otetaan huomioon nämä yhteiset tavoitteet ja erot, niin sitten täytäntöönpanossa on ollut erilaisia polkuja. Nämä nopeat maat ovat jo ylittäneet esteitä ja ratkoneet vaikeuksia. Ja tämä on sitten rohkaissut muuta valtiota seuraamaan esimerkkiä. Sitten jossain maissa on ollut erilaisia ongelmia ja on sitten havaittu erilaisia käytäntöjä, kuinka näitä ongelmia on ratkottu. Koska tavoitteet ovat yhteisiä, niin kaikkien maiden intressissä on, että nämä toimet toteutetaan luotettavalla tavalla. Ja lähtien liikkeelle näistä maiden omista kokemuksista, niin on esimerkiksi perustettu työryhmiä ja annettu ohjeistusta sidosryhmille ja poliittisille päättäjille kansallisella tasolla. Ja sitten on myös tärkeää, että tässähän tämä varsinainen liikkeelle paneva voima on jatkuva seuranta jäsenvaltioiden välillä Esimerkiksi yksi esimerkki on se, että missä vaiheessa annetaan koulun päästötodistus, jolla pääsee korkeakoulujärjestelmän piiriin. Ja tästä on esimerkiksi annettu ohjeistuksia sen valtiolle, kuinka tätä kysymystä pitää käsitellä. Sitten yksittäiset neuvaltavan ryhmän jäsenet jotka ovat olleet mukana alusta lähtien, niin ovat edelleenkin hyvin aktiivisessa roolissa ja koittavat huolehtia siitä, että tämä prosessi on jatkuva prosessi ja sitten aina muistuttavat silloin tällöin tästä alkuperäisestä tavoitteesta. Näiden suositusten täytäntöönpano noudattaminen tiukkaa aikataulua, eli tässähän oli 2010 Silloin piti kuvailla nämä referenssit ja sitten 2012 piti ilmaista tämä viitekehys kaikkia tutkintoja varten. Ja tämä tapahtui tällaisen pitkän valmistelun myötä kaikissa jäsenvaltiossa jo ennen suositusten saamista. Eli ne aloittivat työskentelyn sisällön parissa – ja sitten myös havaittiin, että nämä aikataulut ja määräajat kyllä lisäsivät sitä vauhtia jäsenvaltioissa niin, että alkavat todellisen työn niiden parissa. Vaikka jäsen, suurin osa jäsenvaltioista ei ollut vielä saanut omaa raporttiaan aikaiseksi määräajan puitteissa, niin kahden vuoden aikaa ei kuitenkaan pidetty kovin ongelmallisena. Ongelmallisempi oli tämä toinen määräaika eli tämä luokittelumääräaika. Monet valtiot eivät ole aloittaneet tätä toista vaihetta ollenkaan, ja nekin valtiot, jotka olivat omat luokitteluraporttinsa laatineet, niin niissäkään ei ollut menettelyjä, joilla sitten ilmaistiin mm, EQF-taso, viitekehystaso joka ikisen tutkinnon osalta. Ja tämä ehkä on sellainen asia, jota voita, johon saattaa liittyä uhkia, koska jos ajatellaan no, mep niin tämä asiahan on edelleen poliittisesti tärkeää. Ja sitten jos ajatellaan näitä asiasta hyötyviä, niin hehän eivät pääse tästä hyötymään, jos tätä toista vaihetta ei ole viety loppuun. Sitten tämä kolmas osio eli tulokset. No, akateemisessa maailmassa on vähän äh, kriittisesti suhtauduttu tämän tuloksiin koko projektin osalta, mutta vaikka tätä pidetään siis kiintoisena ja hyvänä äh, vastapainoa pelkälle politiikalle, niin katsottiin, että tästä ei ehkä saatu niin selkeää näyttöä näistä vaikutuksista. Mutta jos ajatellaan neljän vuoden projektia, niin näin lyhyessä ajassa on tietenkin vaikea saada kovaa näyttöä, vaan, vaan on vain tällaista vi, viitteistöä jonkinlaisesta vaikutuksesta. Katsoimme kolmenlaisia tuloksia. Ensinnäkin output, minkä tyyppisiä toimia on kehitetty ja miten ne liittyvät sitten läpinäkyvyyden lisäämiseen ja sidosryhmien osallistamiseen ja sitten sitä vaikutusta, että miten tämä kaikki on sitten lisännyt työntekijöiden ja opiskelijoiden liikkuvuutta ja elinikäistä oppimista. Jos katsotaan tätä yleistulosta, niin se on ollut tyydyttävä kaikkien sidosryhmien kannalta ja se on mm, edennyt suunnitelman mukaisesti. Sekä jäsenvaltioista EU-tasolla on paljon toimenpiteitä, jotka liittyvät juuri tähän lopulliseen tavoitteeseen, josta on suostus. Sitten puute on se, että missä vaiheessa tämän toisen vaiheen luokittelu saadaan valmiiksi. Jos katsotaan tämän hankkeen tuloksia, niin tässä on lisätty läpinäkyvyyttä ja sidosryhmien osallistamista, ja se on lupaavaa, mutta se ei kuitenkaan vielä riitä. Eli siis kun ajatellaan tätä alkupuolista tavoitetta, että työntekijöiden pitäisi liikkua ja saada elinikäistä oppimista. Sitten jos ajatellaan näin tärkeimpien tulosten vaikutusta, niin sitä nyt ei oikeastaan vielä riittävästi ole nähtävissä näin neljä vuotta hankkeen alkamisen jälkeen. Sitten viimeisin osio koskee johtopäätöksiä. On havaittavissa, että EKFn täytäntöpano on varsin haastava ja kattava EU-hanke. Siinä on paljon sidosryhmiä EU-tasolla ja kansallisella tasolla. Ja kun katsotaan sitten tämän hankkeen relevanssia, niin voidaan sanoa, että täytäntöönpano on hyvä esimerkki hyvin toimivasta avoimen koordinaation menetelmästä. Tämä on tärkein havainto, mutta on sitten myöskin paljon tällaisia aika kriittisiä johtopäätöksiä joihin liittyy aikamoisia haasteita ja teknisiä kysymyksiä, jotka saattavat olla sitten uhkana tulevaisuuden mm, täytäntöönpanolle. EUQFn ja EUn tavoitteiden väliset yhteydet eivät ole ihan selkeät. Eli täytyisi selvittää sitä, että miten EKFllä päästään näihin, esimerkiksi näihin elinikäisen oppimisen tavoitteisiin. Ja sitten muutamilla pää- komission pääosastolla olisi ollut ihan selkeä roolinsa myös tässä, esimerkiksi koulutuksen pääosastolla. Ja voitaisiin lisätä tätä työmarkkinasuuntautuneisuutta tutkintoviitekehyksessä. Ja jäsenvaltioiden välillähän on tosiaan eroja, koska lähtökohta oli erilainen – ja tämä tietysti myöskin vaikuttaa siihen, että miten täytäntöönpano on eri jäsenvaltioissa toiminut. Ja sitten on ollut myöskin eroja EQFn ja ammattipätevyysdirektiivin välillä vuodelta 2005, koska niissä on erilaiset E-, eri tavan jäsenet tulotasot. Eli näiden kahden järjestelmän lähentämistä suostellaan. Sitten on joitain teknisiä vaikeuksia jäsenvaltioissa tässä luokitteluprosessissa. Ja nämä liittyvät e, lähinnä siihen, että miten löydetään nämä oikeanlaiset indikaattorit omassa järjestelmässä ja sitten miten nämä kansalliset tutkinnot luokitellaan EKFS. Sitten myöskin nämä tunnustusjärjestelmät epävirallisen ja arkioppimisen välillä. Ja sitten on jotain tällaisia perinteisiä esteitä eri koulutussektorin välillä – jos ajatellaan siis epävirallista arkioppimista, niin nämähän on linkitetty kansallisiin sektoreihin, kansallisiin viitekehyksiin ja tarvittaisiin läpinäkyvät menettelyt tämän oppimisen tulosten mittaamiseen. Sitten on myöskin vaikeaa saada mukaan sidosryhmät näiden koulutussektorin ulkopuolelta ja saada mukaan tällaisia muita hyödynsaajia, niin kuin tavallisia kansalaisia tai kansalaisjärjestöjen jäseniä, ja myöskin saattaa työmarkkinat mukaan tähän täytäntöönpanoon. No, tämä ei välttämättä ole kaikissa jäsenvaltioissa näin, mutta monissa jäsenvaltioissa kuitenkin puutteita on havaittu. Ja tämä ei johdu pelkästään siitä, miten täytäntöpano on hoidettu, vaan myöskin sen takia, että työnantajat eivät ole kovin kiinnostuneita koko tästä prosessista koko tästä eurooppalaisesta tutkintoviitekehyksestä, kansallisesta viitekehyksestä. Ja tämä johtuu varmaan siitä, että vuoropuolella ei ole riittävästi koulutussektorin ja mm, työmaailman välillä. Myös monet maat, myöskin ne, joissa tämä luokittelu on viety loppuun, niin ei ole ryhdytty vielä huolehtimaan siitä, että tämä EQF on mukana kaikissa e, Euroopassa ja muissa tutkinnoissa. Tämä on tavallaan testitapaus nyt siitä, että miten vertailtavia, tosinsa vertailtavia nämä kansalliset viitekehykset ovat. One international. Niin, sitten herää kysymys siitä, että voidaanko ilman koordinaatioita saada kaikissa jäsenvaltioissa samanlainen eurooppalainen tutkintojen kehys. Ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että EQFn täytäntöönpana saattaa varaantua, mikäli vastavuorosta luottamusta ei ole olemassa. Ja jäsenvaltioiden luottamus toistensa täytäntöönpanojärjestelmään saattaa horjua. Ja luottamuksen vahvistaminen on erittäin tärkeää. Se edellyttää kaikkien asianosaisten mukanaoloa ja se onnistuu vain ja ainoastaan tämän luokitteluvaiheen toisen vaiheen toimeenpanon kautta. Meillä on olemassa mahdollisuus hyvään tulokseen, mutta epäonnistumisen vaara on olemassa, mikäli ei yritetä saada tätä koko prosessia toteutettua ja se kuvastuu tästä. Eli tämänhetkinen tilanne näkyy siinä ja sitten tämä suositeltu tulos Tämä perustuu näihin tutkimustuloksiin ja, ja tästä myöskin näkyy, että mitä tapahtuu, jos tähän luokittelu toisen vaiheeseen ei pane, panosteta. Eli oletetaan, että yhä useammat osallistuvat tähän täytäntöönpanovaiheeseen ja se tarkoittaa myöskin sitä, että vaikutus on loppupeleissä suurempi. Sitten itse suosituksiin. Ensinnäkin parlamentin osalta ja komission ja muiden toimijoiden osalta voidaan sanoa, että mandaattia tulisi jatkaa viitekehyksen työryhmän osalta huhtikuun 2013 jälkeen. Ja uudella ohjelmakaudella pitäisi varmistaa, että ei panosteta niinkään koulutukseen, vaan työmarkkinoihin ja yritetään koulutuksen ja työelämän välisen vuorovaikutteisuuden vahvistamisen. Tämä ei tapahtuu tietenkään yön yli, vaan pikkuhiljaa täytyy varmistaa luokittelun toisen vaiheen käytännön toteutus. Ja mitä tulee arviointiin, josta komissio vastaa, joka tulee teetättämään tulevien kuukausien aikana, niin siinä pitää katsoa menneisyyteen, mitä on saatu aikaiseksi ja myöskin tulevaisuuteen, että mitä tulevaisuus voisi tuolla, tuoda tullessaan. Eli että voidaan reagoida työmarkkinoiden tarpeisiin niin saada parempia tuloksia aikaiseksi. Ja lisäksi meidän täytyy var- katsoa että missä määrin EQF suhteutuu EU 2020 ja ET 2020 strategiaan. Ja erityisesti meidän täytyy tunnistaa tällaisia välitavoitteita. Ja lisäksi muidenkin pääosastojen pitäisi enenevässä määrin olla mukana tässä järjestelmässä. Ja saada kaikkien toimintavälineiden johdonmukainen käyttö päällimmäiseksi ajatukseksi. Eli pitäisi päästä eroon tästä viisivaiheisesta, viisivaiheisen järjestelmän EQF-välisestä erosta. me suosittelemme, että me pääsemme yhteisymmärrykseen aikataulutuksesta koskien toisen vaiheen toteutusta ja työstää suuntaviivoja, millä tavalla saadaan parhaat tulokset aikaiseksi. Ja lisäksi suositellaan tulosperusteista toimintaa ja pyrkiä keskittymään laadun varmistusjärjestelmän käyttöönottoon jäsenvaltioiden ja jäsenvaltioiden keskeisten toimijoiden osalta suositellaan, että työmarkkinaosapuolet saisivat lisää infoa osallistumalla tiiviimmin tähän järjestelmään. Ja lisäksi pitäisi pyrkiä tiivistämään vuorovaikutusta työmarkkinaosapuolten ja koulutusjärjestelmän välillä. Meidän tulisi siis käydä ruohonjuuritasolla keskusteluja, lisätä avoimuutta ja varmistaa, että kaikki tietävät, että millä tavalla tästä järjestelmästä olisi mahdollisimman paljon hyötyä saatavissa. Eli niin kuin sanoin, kaikki koulutussektorit pitäisi ottaa tähän mukaan ja olisi hyvä, että meidän tulee panostaa myöskin epävirallisen ja arkioppimisen huomioiminen – tätä järjestelmää edelleen kehitettäessä. Ja mikäli teillä on lisää kysyttävää, niin mielelläni pyrin niihin vastaamaan. Ilmeisesti meillä on vielä jonkin verran aikaa käytössä. Kiitoksia. Kiitoksia. Niin, tämä tekstihän on ollut meidän käytössämme. Jokainen varmaankin tulee tähän paneutumaan, koska tämä pitää sisällään lukuisia tärkeitä yksityiskohtia jotka ovat Saksalle tärkeitä, mutta joissakin maissa ei välttämättä niinkään tärkeitä. Meillä on tärkeää, että ylioppilaskirjoitukset eivät ole ö, samalla tasolla kuin ammattioppilaitoksen tutkinnot. En tiedä, onko muissa maissa tilanne vastaavanlainen, mutta olisi hyvä, että me voisimme tehdä tällaista vertailevaa toimintaa, keskustella tässä valiokunnassa näistä mahdollisista eroavaisuuksista. Kiitokset tästä tutkimustyöstä. En ole kuitenkaan varma, että tämän tietotulvan jälkeen voimme reagoida ja esittää nohevia kysymyksiä. Meidän täytyy ensin paneutua tähän asiaan. Vai onko joku kykenevä nyt jo esittämään jotain hyviä kysymyksiä? se, että ei kysymyksiä tule, niin se ei tarkoita sitä, että niin olisi kiinnostuneita asiasta, vaan siitä, että nyt tuli infoa ihan niin paljon, että informaatio ähkö iski. Ja ehkäpä olisi paikallaan, että me käymme mahdollisimman laajalti näitä asioita läpi, sillä ongelmat eivät ole samanlaiset joka maassa. No niin, vielä kerran kiitokset teille ja teidän tutkimusväelle ja toivoisin, että kaikki paneutuisivat tähän tekstiin, sillä se pitää sisällään monia monia tärkeitä ehdotuksia. Sitten esityslistan viimeiseen kohtaan, sehän siirrettiin tänne, eli Euroopan laajuiset televerkot. Edelleen kohta kahdeksan. Kyse on päätöksen 1336 kumoamisesta. Valmistelijana toimii Fontana. Me laadimme tästä lausunnon ja kollega Fontana voi kertoa omista näkemyksistään tähän aiheeseen liittyen. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitos ymmärryksestä, koska aamulla nyt en päässyt paikalle. Eli tämä kohta nyt siirrettiin ystävällisesti tähän iltapäivään. Sitten yksi sivuhuomautus. Ikävä kyllä minun alueellani oli viime viikolla maanjäristys myöskin tänä aamuna. Monet ihmiset saivat surmansa. 15 tänään ja 6 tai 7 viime viikolla. Ikävä kyllä myöskin alueen kulttuuriperintö on aika pitkälti tuhoutunut. Esimerkiksi Mirandolan tuomiokirkko Eli varmaan meidän täytyy nyt toimia myöskin Italian parlamentin kanssa kaikilla tasoilla. Tämä nyt ei ole tämä asia, mutta myöskin kulttuurisesti meidän täytyy auttaa tässä, koska tässä on nyt menetetty hyvin paljon taideaarteita tältä alueelta. Eli varmaan ymmärrätte, että tilanne alueella on aika surullinen tällä hetkellä. No niin, sitten lausunto. Se on aika tärkeä, koska siinä käsitellään strategiaa, jolla voidaan lisätä laajakaistaverkon kattavuutta Euroopassa vuoteen 2020 mennessä. Meidän pitäisi saada tämä kattavuus 30 megabitin liittymille ja vähintään pitäisi olla 50 prosenttia perheistä tämän laajakaistan piirissä, jonka nopeus on vähintään 100 megabittiä. Tämä on nyt yksi ehdotus, tärkeä asetusehdotus, koska mehän tiedämme, että Euroopassa halutaan löytää, no mitä nyt sanoisin, kilpailukykyä taloudellisesti. Meidän täytyy hyvin paljon kehittää teknologiaa ja kaikkea potentiaalia, jota meillä on. Ja on päivän selvää, että tässä ehdotuksessa kulttuurivaliokuntana me yritämme edistää erityisesti, ja tämä nyt on oikeastaan syykin tähän lausuntoon. No tämä nyt on luonnos vasta, mutta tietysti te kaikki täydentä tätä. Eli meidän täytyy toimia niin, että ymmärrämme, millä tavalla kulttuuri voi toimia kehityksen moottorina koko Euroopassa, myöskin taloudellisesti. Meidän täytyy siis toimia niin, että tässä ehdotuksessa puhutaan kulttuurista ja innovaatiosta ja teknologiasta. Teknologinen kattavuus liittyy esimerkiksi eurooppalaisiin yliopistoihin ja muihin tärkeisiin aloihin, jotka tarvitsevat tietenkin nopeita yhteyksiä. Ehdotuksella tähdätään tulevaisuuden teknologiseen kehitykseen. Ja tämän lisäksi tehdään tiettyjä tarkistuksia, jotta voitaisiin edistää yliopistoja myöskin vähän syrjäisemmillä alueilla, alueilla, joilla on ongelmia, esimerkiksi vuoristo tai kaikkein kaukaisimmilla alueilla. Siellä on suuria ongelmia saada käyttöön tällainen televerkko. Ja minä olen valmis tietysti ottamaan vastaan kollegoiden huomioita, koska useampi pää saa aikaan paremman tekstin. Noin kuukauden kuluttua muistaakseni 20. kesäkuuta käymme tästä keskustelua ja sitten lausunnosta äänestetään syyskuussa. Eli uskon, että meillä on hyvää yhteistyötä ja uskon, että me kaikki kannatamme tämän tyyppisiä toimia, koska Tämä on äärimmäisen keskeinen kysymys ja tästä on meille kaikille etua. Kiitos. Vielen Dank. Danke. Paljon kiitoksia. Kiitoksia tästä ehdotuksesta ja alustuksesta. Onko puheenvuoropyyntöjä Sabine? Näytät ihan siltä, että haluaisit sanoa jotain. Olipa hyvä. Niin, nämä transeurooppalaiset verkot ovat tärkeä aspekti myöskin niiden aiheiden kehittelyssä, joista puhuttiin aamulla. Eli tosiaan tarvitaan rahoitusta jatkossakin, koska tässä rahoitustilanteessa monissa jäsenvaltioissa niin infrastruktuurien rakentaminen niin etenee aika kompastellen ja erityisesti maaseutualueilla tarvitaan tämän osalta paljonkin paitsi talouskasvua silmällä pitää, niin myöskin kulttuurisen monimuotoisuuden ja osallistumisen, siihen osallistumisen takia. Ja siksi tosiaan tämä Connecting Europe-ohjelma ja sen rahoituksen kautta ehkä voitaisiin löytää mahdollisuuksia edistää näitä asioita. Ja tulemme tekemään varmasti hyvää yhteistyötä tässä kysymyksessä. Mitä tulee sitten muihin laajennushankkeisiin, niin meidän pitäisi varmasti korostaa sitä, mikä potentiaali tähän liittyy. Ja tässä nyt on nähtävästi 270 miljoonaa euroa nyt sitten vajetta, mutta tätä rahoitusta kyllä tarvittaisiin, että pysymme myöskin kansainvälisesti kilpailukykyisinä, ei pelkästään taloudellisesti, vaan myöskin kulttuurisesti. Minun mielestäni tässä on erityisesti koulutussektorille kovasti potentiaalia. Jos ajatellaan koulu ja sitten jatkokoulutusta, niin myöskin paitsi kulttuurista tarjontaa ja ei tässä tarvitse edes tuota Euroopan kirjastoa mainitakaan. Eli siis pitemmän päälle niin emme varmasti ilman tätä rahoitusta selviä. Ja toivottavasti jatkossakin sitten saadaan rakennerahoituksesta ja maaseudun kehittämisrahastosta myös näiden televiestintäverkkojen laajennusta varten tukea. Paljon kiitoksia niin. Samaisesta asiasta puhuimme jo aamupäivällä. Kyse on siis aiheesta, johon törmäämme joka päivä. Kiitokset tästä alustuksesta ja tästä lyhyestä keskustelusta. Kollega Fontana, te valmistelette asiakirjaanne. Ja 19. kesäkuuta asia on pöydällä ja syyskuussa äänestetään lausunnosta. Toivottavasti se johtaa sitten tuloksiin. Niin, muistelen tässä e-learning asiaa. Me olemme jo aika pitkälle, mutta me tarvitsemme televiestintäverkosta, muuten e-learningista ei ole mitään iloa. Oikein paljon kiitoksia, päivä oli pitkä. Ai niin, komissiokin on vielä täällä komento takaisin. Olkaa hyvä. Olen iloinen, että olette paikalla. Ja puheenvuoron saa komissio. Olkaa hyvä. We also are happy to be here, but... Kiitoksia. Kello on aika paljon, mutta olemme viimeinen kohta, mutta olemme edelleen paikalla. Mitään kysymyksiä oikeastaan ei tullut mutta halusin kiittää Fontanaa hänen tuestaan tästä yhteenvedosta. Hän otti esille sen tärkeyden erityisesti kulttuurin ja koulutuksen kannalta, kuten ihan oikein totesitte. Sähköinen oppiminen ja koulutus tarvitsevat laajakaista yhteyksiä. Se on ihan selvää ja laajakaista palvelut liittyvät toisiinsa Parempi nopeus johtaa parempiin palveluihin ja paremmat palvelut sitten taas edistää nopeutta. Ja koulutus yksi, yksi näistä palveluista, jossa tarvitaan hyvin suuria nopeuksia, jotta se pystyy toimimaan kunnolla. Eli kiitoksia vielä siitä, että korostitte näitä kysymyksiä ja koulutuksen ja kulttuurin merkitystä. Kiitos. Komission. Kiitokset komissiolle. Niin, olitte jo aamupäivällä täällä. Ja on hienoa, että tulitte vielä näin myöhään tänne seuraavan keskusteluja. Ja kyllä komissiokin jotain tekee. Perun ja pyörännyt hiukan puheita, niin se mitä päivällä tuli sanottua, niin se ei aina pidä paikkaansa. Kiitokset kaikille, kiitokset myöskin tulkeille, Ai niin, vielä yksi ilmoitusluontainen asia. Koordinaattorit ovat kokoustaneet, olette varmaankin löytäneet neuvonpidon tulokset. Yksi mietintö myönnettiin ja sitten puhuimme delega- valtuuskuntien matkoista, varauman vapauttamisesta ja sitten kansalaisuudesta. Muita asioita ei varmaankaan haluta enää käsitellä ja 19. päivä kesäkuuta tapaamme uudemman kerran. Siis koko päivän mittainen kokous on silloinkin tarjolla. Oikein paljon kiitoksia, hyvää illan jatkoa. Taisi jo kiittää tulkkia. Kiitoksia.